Good morning, colleagues and... Hyvää huomenta kollegat ja muut ystävät. Minulla on kiusaus aloittaa tämä kokous. Kun odotellaan, että muut ihmiset tulevat huoneeseen. Ehdotan, että ensin hyväksymme kokouksen esityslistan kohdassa yksi. Sopiiko se meille? Kyllä se on hyväksytty. Niin yksi muutos vain tähän tulisi. Keskustelu vuosikertomuksesta ihmisoikeuksissa puheenjohtajan varapuheenjohtaja Rova Andrekinen esittelijän pyynnöstä. Toivottavasti se sopii. Mutta nyt aloitettaisiin Etelä- Aasian kuulemisesta 1945 viimeistään, koska on Kiina-asia vielä tärkeä ja siihen tarvitaan aikaa myös. Ja Kiina kuulemistilaisuus on aloitettu, äh, aikataulutettu alkavaksi kello 11, sitten kohta kaksi. 26-27 huhtikuuta kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen, voidaanko ne hyväksyä? Hyväksytty. 10. toukokuuta 2010, 23. kesäkuuta 2010 hyväksytty. Kohta kolme, puheenjohtajan ilmoitukset. Haluaisin, että ajattelette kaikki kesälomallanne seuraavan Saharov-palkinnon voittajaa, koska ehdotukset täytyy jättää 22. syyskuuta mennessä ennen eh, kello 18 tasan. Kuten tiedätte, ehdokkaiden nimitykset voidaan tehdä poliittisten ryhmien puolesta tai niin, että ainakin 40 jäsentä on yhden ehdokkaan takana ja ehdotukset täytyy lähettää tämän valiokunnan sihteeristölle. Seuraava vaihe. Sitten kun ehdokkaiden nimitykset on esitetty, on sitten 5. toukokuuta, anteeksi niin lokakuuta, kun on yhteinen kokous kehitysyhteistyövaliokunnalla, ulkoasiavaliokunnalla ja tällä ihmisoikeuksien valiokunnalla. Siellä Ehdokkaat esitellään ja äänestys kolmesta finalistista pidetään samassa kokoonpanossa valiokuntien kokouksessa 12. lokakuuta. Toivottavasti kaikki palaatte lomilta niin, että teillä on oikein hyviä ideoita mukana. Tänään on 15. heinäkuuta ja kaksi asiaa täytyy muistaa jo. Se oli se päivä, kun tämä parlamentti aloitti toimikautensa vuosi sitten Strasbourgissa, mutta sinä päivänä myös Natalia Esmitemirovan salamurhasta kuulimme. Eikä ole perustuinta sanoa, että se järkytti kaikkia siinä määrin, että sillä on täytynyt olla vaikutus siihen, kuka Saharov-palkinnon sai viime vuonna. Joten valitettavasti nyt, että kun hetkellä, kun ketään ei ole asetettu syytteeseen tästä salamurhasta. Ja samaan aikaan Memorial eh, edelleen kohtaa häirintää Venäjän viranomaisten taholta. Itse asiassa eh, puhemies Busek on antanut lausunnon tästä ensimmäisestä muistopäivästä koskien natalaisten Myyrävän muistopäivää. Sitten Venäjä-asia vielä. Olette saattaneet huomata, että 12. heinäkuuta maanantaina Moskovan tuomioistuin eh, tuomitsi Jerofejevin ja Juri Samotrofin, joka silloin oli Andrei Sarahov Musevin johtaja, sakkoihin 150 000 ruplaa ja 200 000 ruplaa. Koska 2006 kielletty taide oli siis tämän näyttelyn otsikko. Ja toimisto väitti, että nämä, nä, tämä näyttely oli käytetty, järjestetty niin, että uskonnollisia symboleita käytettiin niin, että siinä vedottiin viha, vihamielisyyteen ja nyt EU-lähetystö e EU on tätä asiaa seurannut läheisesti Moskovassa, koska asia on hyvin tärkeä meidän kannaltamme ja on todennäköistä, että Jerofev ja Moldorov äh, valittavat päätöksestä. Olen erityisen iloinen siitä, että sekä parlamentaarisen valiokunnan EU-parlamentti Duuma, herra Fleckenstein, on antanut lausunnon tästä tapauksesta. Hän myös mainitsi, että hänen tavoitteensa on päästä tavaan, tapaamaan nämä kaksi tuomittua, kun hän menee seuraavan kerran Moskovaan. Sitä haluaisin kertoa teille. että laajennetun byron päätöksen jälkeen kolme jäsentä muodostavat valtuuskunnan mennäkseen Beslaniin Venäjällä Etelä-Ossetiassa – tämän tragedian muisto, muistojuhlan, muistopäivän viettoon, kun lapsi, se yli satalaista kuoli terrorismin torjuntaoperaatiossa. Nämä kolme jäsentä ovat varapuheenjohtaja Andri Kienne, herra Berman ja minä. Kolme meistä, meistä, tai me kolme, lähdemme tälle missiolle, jotta voimme se puhua sermonien kansalaisjärjestöjen kanssa ja uhrijärjestöjen kanssa Veslanissa – ensimmäinen syyskuuta. Haluaisin myös kertoa teille, että kun virallisesti äh, perustettiin sahara verkosto 2008, Pötteriksen perusti nyt, puhemiehistö on tehnyt muistion tämän verkoston toiminnan ulottuvuuksista. Päätös on se, että verkosto muiden muassa julkaisee yhteisiä vetoomuksia, järjestää kokouksia EP-delegaatioiden ja Saharan palkintojen saajien kanssa. Se myös rohkaisee palkinnon saajien yhteis- osallistumista EPn tapahtumiin. Se e, järjestää luentoja yliopistoissa. Parlamentin puhemies ja viimeisin Sahara-palkinnon johtaja ovat tässä yhteispuheenjohtajana. Sitten Sri Lankan asia. Olemme lähesti seuranneet sitä, mitä Sri Lankalla tapahtuu ihmisoikeusasioissa. Ensimmäinen heinäkuuta lähtien tänä vuonna EU-komissio on päättänyt eh, GS, hyllyttää GSP Plus eh, edun Sri Lankalle etuisuuden, koska hallitus siellä ei ole osoittanut halukkuutta antaa myönnytyksiä 15 ihmisoikeuspuolustajan asiassa, jotta kauppamyönnytyksiä voitaisiin pidentää kuudeksi kuukaudeksi jälleen. Syyria-asia. On ollut suuri pettymys kuulla viime viikolla, että tärkeä ihmisoikeuspuolustaja herra Haitam al lakimies, tuomittiin syrjällisessä sotilastoimistossa 4. heinäkuuta kolmeksi vuodeksi vankilaan. Syy oli se, että hän välitti vääriä uutisia Syyrian sisällä, jotka saattoivat heikentää kansakunnan moraalista tilaa. Voimme paheksua tällaisia rikosnimikkeitä, jotka ovat hyvin epämääräisiä. Hyvin surullinen asia. Herra Almalak, hän on 79-vuotias sairaaloinen, ja meidän pitäisi tehdä kaikkemme, jotta voisimme pitää hänen asiansa kansainvälisen huomion eh, kohteena. On hyvin todennäköistä, että hänen asianajansa esittävät eh, valituksen. Tässä normaalisti tässä tapauksessa Eh, varimme, että kun hän on vankilassa, niin syrjäviranomaisen täytyy varmistaa, että herra al malakia kun eh, kohdellaan hyvin ja että hän saa hoitopalveluita. Odotamme, että Syyrian viranomaiset löytävät järkevän eh, älykkään tavan päättää hänen vankeutensa, joka, mikä on hänen on oikeuden eri kuva. 10. toukokuuta pidettiin kuulemistilaisuus Egyptin tilanteesta osana äh, Euroopan naapuruspolitiikkaan liittyviä keskusteluita, säännöllisiä sellaisia. Valitettavasti tämän esityksen jälkeen, se piti muuttaa El Fajiri, egyptiläinen äh, sanomalehti Al Ahram 22. toukokuuta julkisaisi artikkelin, joka hyökkää selkeästi eurovälimeriverkostoa vastaan ja muita edustajia vastaan Brysselissä, koska ne kritisoivat Egyptin tilannetta. Se on todellakin hyvin paheksuttava, että normaalin legitimin kritiikin esittäminen, että se johtaa tällaiseen eh, sanomattikäsittelyyn ja niin sanomattia hyvin lähellä hallitusta Egyptissä. Sitten kun viime viikolla parlamentti hyväksyi kolme kirjallista ja päätöslauselmaa jälleen yksi Kirgistanin tilanteessa, jossa vaadimme välikästä hallituksesta tekemään uskottavan, riippumattoman eh, selvityksen väkivallasta, jota siellä tapahtui joku aika sitten. Ja niin, että mahdollisesti kansainväliset toimijat ovat siinä mukana, jos tarpeen. Pyydämme myös, että humanitaarinen EUn apu, siihen täytyy liittää pyrkimykset vakauttaa tilanne ja estää se, että väkivalta alkaisi uudelleen mikä on edelleen uhkana. Ja se voisi uhata myös vakautta ja rauhaa Tajikistanissa ja Uzbekistanissa. Toinen kirjallinen päätöslauselma koski Pohjois-Koreaa. Ja päätöslauselmassa Euroopan parlamentti tuomitsi surkean ihmisoikeustilanteen Pohjois-Koreassa. Ja se oli suoraa seurausta tärkeästä kuulemistilaisuudesta, joka tässä alivälikunnassa pidettiin muutama kuukausi sitten. Päätösasema muun muassa vaatii EU-jäsenvaltioita, kehottaa EU-jäsenvaltioita tukemaan päätöslauselmaa YK täysistunnossa, jonka mukaan Pohjois-Korean ihmisoikeusrikkomukset olisivat kansainvälisen oikeuden alaisia mukaan lukien poliittiset, poliittiset vankien leirit ja summittaiset pidätykset. Ja päätösvalmassa vaadittiin myös YK-komission, tutkimuskomission perustamista, joka arvioisi ihmisoikeusloukkauksia Pohjois-Koreassa ja että EU nimittäisi erityisedustajan Pohjois-Koreaan. Kolmas päätöslauselma koski Zimbabwea. Parlamentti hyväksyi kiitollisen päätöslauselman erityisesti ihmisoikeuspuolustaja Farai Makopun tilanteesta, joka on avoimesti puhunut ihmisoikeusrikkomuksista eh, timanttikentillä Zimbabwessa. Hän päästettiin sitten 12. heinäkuuta vapaaksi eh, lunnoita eh, päästettiin kuitenkin vapaaksi. Tässä on Syyrian tapaukseen liittyviä yhtäläisyyksiä. Eivätkä nämä ole ainoat maat, joissa on tällainen, tällaisia rikosmääritelmiä. Todennäköisesti oikeuskäsittely on nyt tulevina kuukausina parlamentin täytyy lähesti seurata sitä, mitä hänelle tapahtuu, koska hän todellakin on ihmisoikeuspuolustaja, jota täytyy suojata. Tärkeä uutinen, jota täytyy seurata, on se, että Kuuban Hallitus on äskettäin vapauttanut suuren määrän poliittisia vankeja. Vankit ja heidän perheensä lähetetään maanpakoon Espanjaan. Vankien joukossa on tietysti eh, tämän Ladies in White järjestön edustajia, jotka voittivat Saharov-palkinnon. Pusek on reikunut tähän sanoen, että viranomaiset alkavat ottaa tosissaan nämä vaatimukset eh, ilmaisuvaran kunnioittamisesta. Alivaliokunta käy keskustelua 8. marraskuuta ihmisoikeustilanteesta Kuubassa ja sillä välin yksiköt ottavat yhteyttä Ladies in White-järjestöön ja Pusekin toimistoon, jotta voidaan katsoa, että onko nyt asianmukaista, että järjestö kutsuttaisiin täysistuntoon ja että se saisi lopulta vastaanottaa palkintonsa Strasbourgissa. Tämän verran eh, nyt, koska, ja tähän täytyy lopettaa, koska muuten loppuu aika, mutta nyt kuitenkin minulla on tässä juuri kirje ja kansainvälisestä rikostuomioistuimesta herra Luis Moreno Campo on sen lähettänyt, jonka vierailun muistan, että täällä muutama kuukausi sitten. Hän ilmaisee kiitollisuutensa siitä, että yhteyttä on pidetty, mutta hän tarttuu tilaisuuteen ja kiinnittää huomiomme päätökseen, jonka on tehnyt kansainvälisen rikostuomioistuimen esikäsittely Omar al-Bashirin tapauksessa, Sudanin presidentin Tällä päätöksellä hän kirjoittaa, että tämä esikäsittelyä käsittelevä esiin on tehnyt toisen pidätysmääräyksen presidentti al-Bashirille kolmesta kansanmurhasta ja pääsyyttäjä herra Apakampo toivoa. että kun kansanmurha on vakavin rikos kansainvälisessä oikeudessa, että tässä pitäisi tukea näitä pyrkimyksiä Sara herra al-Bashiri oikeuden eteen. With these announcements, I think... Näiden ilmoitusasioiden myötä voin sitten siirtyä kohtaan kuusi joka on ensimmäinen keskustelu, vaikkakin lyhyt, vuosikertomuksesta, joka koskee ihmisoikeustilannetta maailmassa vuonna 2010. Parlamentin esittelijä on varapuheenjohtaja alivaliokunnasta Rova Andri Ja muistanemme, että korkeudustaja Rova Aston esitteli kesäkuun täysistunnossa kertomuksen parlamentille – ja monet teistä osallistuitte keskusteluun. Siinä oli kolme hyvin tärkeää asiaa käsittelyssä. Vuosikertomuksen lisäksi raportti ihmisoikeuspuolustajista ja päätöslauselmistamme, jotka koskevat äh, kirjoitusvälineisasetusta, jota halusimme uudistaa. Haluaisin siteerata korkeaa edustaja ja hänen puhetta hän sanoi, että hänen pyrkimyksenä on arvioida uudelleen äh, kokonaisuudessaan ihmisoikeusstrategia alkaa kuulemismenettely uuden ihmisoikeusstrategian kehittämisestä tänä vuonna, ja minä uskon, että valivaliokunnalla olisi erinomainen tilaisuus nyt esittelijänsä kautta ja tämän mietinnön kautta tästä vuosikertomuksesta jo ehkä vähän antaa ohjausta komissiolle ja korkealle edustajalle siitä, että miltä tämän uuden starivin pitäisi näyttää, mutta annetaan nyt puheenvuoro esittelijä Rova Andrikienelle. Olkaa hyvä. Thank you, Madam President. I will speak Lithuanian today. Kiitos. Euroopan parlamentti on alkanut valmistella vuotuista kertomustaan EUn, <clears throat> EUn politiikasta ihmisoikeuksien alueella. Sen jälkeen, kun korkea edustaja oli esitellyt kertomuksen EUn toimista ihmisoikeuksien ja demokratian puolesta maailmassa. Meidän kertomuksemme tulee koskemaan laajempaa ajanjaksoa lähtien 1. heinäkuuta 2008 ja päättyen 31. joulukuuta 2009. Kertomus avaa mahdollisuuden analysoida ihmisoikeustilannetta ja tämä analyysi tulee olemaan rakenteellinen. Siitä voi tulla hyvin hyödyllinen väline, ei pelkästään EUn politiikan muovaamiselle tällä alueella, vaan myös siinä, että se voi palvella sitä, miten sisäistä ja ulkoista politiikkaa voidaan koordinoida ihmisoikeuksien ja demokratian alueella. Missä yhteydessä tämä mietintö sitten tullaan luonnostelemaan? Ajanjakso, jota tämä raportti koskee, on sama kuin odottamaton taloudellisen, talous- ja rahoituskriisi. Ja ensin 11. syyskuuta tapahtumat käynnistyvät vuosikymmenen kestäneen sen sodan. Ja tällainen nopeasti, nopeasti taloudet, kuten Intia ja Kiina, jotka nyt ovat olleet mukana näissä maailman eliittiklubeissa – eivät välttämättä ole parhaita esimerkkejä silloin, kun puhumme ihmisoikeuksista. Ja kun teemme päätöksiä, jotka koskevat talouden kehittymistä, ihmisoikeudet usein unohdetaan näissä keskusteluissa, joita käydään näistä maista. Mitä tulee taloudellisiin ja rahoituksellisiin ongelmiin, niiden emme saa myöskään aliarvioida ilmastonmuutoksen vaikutusta. Näyttää ehkä paradoksilta, mutta ilmastonmuutoksella on huomattava vaikutus ihmisoikeuksiin. Enkä nyt puhu pelkästään kaikkein havoituimmista ihmisryhmistä, kuten alkuperäiskansat kehittyvissä maissa, vaan myös siitä, että ilmastonmuutoksella voi olla huomattavampi vaikutus ihmisoikeuksien kautta maailmaan. Joten tämä hyvin kriittinen ympäristö, jossa Euroopan unioni on, sillä on hyvin vaikea haaste, hyvin vaikea tehtävä puhua jatkuvasti ja järjestelmällisesti huolenaiheista, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin, puhuen sellaisten maiden kanssa, jotka ovat Euroopan unionin ulkopuolella. Ihmisoikeuksia täytyy valtavirtaistaa kaupan alueelle, kehityksen alueelle ja myöskin muiden ulkoisten politiikkojen alueille Euroopan unionissa, silloin kun käydään keskusteluja muiden maiden ja osapuolten kanssa. Lisäksi hyvin tärkeä tekijä, kun puhumme tämän mietin kertomuksen kontekstista, on Lissabonin sopimus, joka tuli voimaan kesällä 2009. Lissabonin sopimuksen kautta on tullut paljon innovaatioita ulkopolitiikan alueella, joiden tavoitteena on ennen kaikkea vahvistaa EUn politiikkojen arvoa ja identifioida ulkoisen politiikan tavoitteet. Mitä arvoja minä nyt ajattelen? Miksi ihmisarvo, vapaus, demokratia, tasa-arvo, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, oikeusvaltio, vähemmistöjen oikeudet ja muut kysymykset. Nämä ovat periaatteet, joiden täytyy olla perustana ulkoisille toimille, joita EU harjoittaa. Ja niin täytyy olla myöskin tällaisten toimien pilariksi. Sitten vielä yksi hyvin tärkeä kysymys, joka on noussut esille ensimmäisessä vaihdossa, joka on koskenut tätä vuosikertomusta, on se, että ollaan luomassa EUn ulkoasian palveluja, joka laajenee eri alueille, jotka koskevat turvallisuutta, kauppaa, kehitystä, ihmis- humanitaarista apua, kansainvälisiä neuvotteluja – siis yhdistelmä, joka liittyy, koostuu kaikista näistä politiikoista, tulee avaamaan Euroopan unionille mahdollisuuden sille, että sillä on voimakkaampi ääni, selkeämpi ääni keskustelussa kumppanimaiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa. En aio käydä yksityiskohtiin tänään, koska aika on rajallisesti, mutta sanoisin kuitenkin vielä, että tämä on hyvin tärkeä kysymys silloin, kun puhumme ihmisoikeuksista ja ihmisoikeuksien asemasta ulko, ulkoisten, ulko, ulkopolitiikan ja EUn ulkoisten toimien eh, kentästä. Tässä vuosikertomuksessa on tarpeen keskustella ihmisoikeusvälineistä, joita meillä on, joita meillä on ollut. Nämä ovat suuntaviivoja, Nämä ovat pääväline, jolla voidaan määritellä EUn politiikkaa ihmisoikeuksissa. Joten nämä ovat siis ne suuntaviivat. Mutta on myös olemassa kansainvälinen humanitaarinen oikeus, käytin tässä englanninkielistä termiä, ja toinen väline on sitten vuoropuhelu ja konsultaatiot ihmisoikeuksien alueella. Ja kolmas elementti on demokratian ja ihmisoikeuksien instrumentti IDHR kansallisessa järjestöissä, miksi YK, sen yleiskokous ja YK on ihmisoikeuskomitea. Ja erityisessä osassa tätä kertomusta täytyy keskustella ihmisoikeusrikkomuksista erityisissä maissa. Minä en usko, että meitä voi ohjata se periaate, että käytämme tällaista naming and shaming periaatetta. Siitä huolimatta meidän täytyy määritellä ne maat, jotka rikkovat ihmisoikeuksia kuolemantuomio esimerkiksi on myöskin yksi näistä tärkeistä kysymyksistä tämän politiikan kentällä, ja sen, siihen pitäisi kiinnittää paljon huomiota tässä kertomuksessa. Mielipiteen vapaus, uskonnon vapaus ja myöskin ihmisoikeusaktivistien asema ja tilanne kautta maailman. Puheenjohtajamme äsken tästä laatima mietintö on niin tärkeä asia. Joten siis se, aiheiden luettelo, joka minä tässä olen esittänyt, ei ole kattava. Ja uskon, että mietinnön luonnostelun myötä tulemme löytämään uusia ajatuksia ja toivottavasti odotan se mielenkiinnolla sitä, että voimme yhdessä ponnistella asian edestä myöskin, että tässä ovat mukana kaikki puolustusryhmät ja kansalaisjärjestöt ja olen todella kiitollinen, jos kollegat esittävät kommentteja ensimmäisessä ajatusten vaihdossa, joka koskee tätä mietintöä. Kiitos kovasti, Rouva Andrikiine. Oli kiinnostavaa, että te nostitte ilmastonmuutoksen tällaisena uutena tekijänä, joka vaikuttaa ihmisoikeuksiin ja luonnollisesti meidän täytyy myöskin analysoida erilaisten ihmisoikeusinstrumenttien vaikuttavuutta, suhdetta kansainväliseen ihmisoikeusarkkitehtuuriin ja niin edelleen. Ja uskon, että me voimme todellakin tehdä hyvin strategisen vastauksen parlamentille annettuun raporttiin ja ehkä sitten todellakin jo viitottaa tietä sille, että miten tämä uusi ihmisoikeusstrategia hahmottuu. Tästä uudesta ihmisoikeusstrategiasta itse asiassa keskusteltiin alkuviikosta aika paljon tässä vuotuisessa eh, kansalaisjärjestöfoorumissa, josta useat teistä kävivät eh, ainakin joiltakin osin, ja jossa esimerkiksi Rouva de Kaiser eh, johti yhtä työryhmää, joka liittyi ihmisoikeuksien ulkoisten ja sisäisten aspektien yhdistämiseen. Ja ymmärsin niin, että, että Belgia puheenjohtajamaana ja, ja komissio aikovat hyvin tarkkaan ottaa huomioon sen palautteen ja, ja sen, ne tulokset, jotka tässä foorumissa saatiin, kun he luonnostelevat tätä uutta strategiaa. Ja meillä on myös tässä mahdollisuus nimenomaan Rouva Andrikiinen raportin kautta mielestäni osallistua tähän. No niin, kollegat, nyt on mahdollisuus noin 15 minuuttia keskustella ja pyytäisin, että te esitätte alustavia reaktioita Rouva Andrikiinen esittämiin linjauksiin ja ajatuksiin. Äh, Rouva Lohbiller. Thank you. It's very difficult. Niin, kiitos. On tietysti hyvin vaikea kommentoida näin valtaisaa kertomusta, mietintöä, millä kuinka paljon lisättävää siihen, mitä jo on sanottu lukiessani ensimmäistä luonnosta joitakin kuukausia sitten minusta tuntui siltä, että johdanto oli aika hyvä, koska siinä viitattiin tarpeeseen eh, siitä, että on enemmän johdonmukaisuutta sisäisen ja ulkoisen ihmisoikeusagendan välillä, joka EUlla on. Mutta huomasin myöskin, että tätä Tämä ei aina ollut heijastunut siitä, kun puhuttiin ihmisoikeuskehityksen tilanteesta, ihmisoikeuskysymyksen tilanteesta, esimerkiksi näitä CIAn vankikuljetuslentoja ajatellen ja sen sellaista. Toisaalta sitten toisena kommenttina vielä se, että te puhuitte siitä, että tämän kontekstina olisi myös se, että tarkasteltaisiin rahoituskriisiä ja sen vaikutuksia ihmisoikeuksiin. Ehkä voisimme tässä voimakkaammin korostaa tarvetta harjoittaa työtä sosiaalisten, taloudellisten ja kulttuuristen oikeuksien osalta ja siitä, mitä ne merkitsevät. Meidän yhdessä työssämme me emme usein ajattele tätä niin paljon kuin olisi tarpeen. Kiitos. Kiitos Rova Lohbiler. Nyt olisi mahdollisuus vielä käyttää puheenvuoroja. Ah, varapuheenjohtaja Semke, olkaa hyvä. Niin, halusin osallistua tähän arvioon siitä, että tämä on hyvin mielenkiintoinen mietintö. Olen iloinen siitä, että tässä puhutaan, kun verrataan aiempiin, koska niitäkin olen katsonut, niin puhutaan, tässä puhutaan enemmän välineistä, joita voidaan käyttää. Ja tehokkuudesta, vaikuttavuudesta, koska meillä on sellainen taipumus, että usein puhumme tällaista ylevistä päämääristä ihmisoikeuspuolustamisesta ja suhteellisen vähän kiinnitämme huomiota vastaukseen siihen kysymykseen, että millä välineillä tämä voidaan tehdä. Tämä minua mietitti tässä kertomuksessa, että yritetään arvioida näiden välineiden vaikuttavuutta. Mutta yksi ehdotus minulla olisi, en tiedä voiko sitä vielä toteuttaa, mutta jokaisen mietinnön olemus on sitten ensinnäkin kuvaus tilanteesta. Mietin tässä, että voisiko tällaisessa yhteenvedossa kiinnittää vahvemmin huomioon näihin tendensseihin. Eli millään osa-alueilla voimme huomata, että tilanne pahenee, missä olemme huomanneet vakautumista ja missä on parantumista. Koska jos vertaisimme näitä vuosittaisia raportteja, niin voisimme vastata kysymykseen, että mitkä tendenssit ovat kyseessä ihmisoikeuden puolustamisessa. Kiitoksia paljon. Kiitoksia erittäin paljon varapuheenjohtaja Tsemke näistä ajatuksista. Onko vielä puheenvuoroja? Haluaisin lisätä ehkä kommentin kummallekin kollegalle, jotka tässä puhuivat, ja sitten antaisin puheenvuoron esittelijälle. Kun me mietimme tätä alituiseen esiintyvää kysymystä siitä, että miten me saamme sovitettua yhteen unionin sisäisen ja ulkoisen ihmisoikeuspolitiikan, niin yksi ajatus voisi olla se, että, että voisitteko Rouva Andri Kiine keskustella eh, Liben, Libe-valiokunnan eh, esittelijä Rouva Gallin kanssa, joka vastaa perusoikeusviraston vuosiraportista. Nimittäin meillähän oli parlamentissa vanhoina aikoina sellainen tapa, että meillä oli yksi raportti EUn ulkoisista ihmisoikeuksista ja toinen sisäisistä ihmisoikeuksista, mutta sitten meille tuli se tilanne, että, että niistä ei haluttu keskustella niistä sisäisistä ihmisoikeusongelmista ja jotenkin se, se raportti vaan katosi jonnekin. Ja nyt ehkä meillä olisi uudestaan mahdollisuus tuoda nämä kaksi näkökulmaa yhteen ja jos, jos ajatus tuntuu sopivalta, niin voisimme miettiä syksyllä, että pitäisikö esimerkiksi samassa täysistunnossa käydä keskustelua kummastakin raportista. Tämä voisi olla tapa nimittäin myös saada korkea edustaja Rouva Aston ja oikeusasioiden komissaari Reding tekemään yhteistyötä. En epäile, etteikö heillä sitä jo ole, mutta jos me haluamme yhdistää sisäistä ja ulkoista näkökulmaa, niin meidän pitäisi myös saada nämä toimeenpanevien elinten tahot keskustelemaan enemmän keskenään, mutta tämä on vain yksi ajatus. Sitten tämä on mielestäni erinomainen tämä ajatus, jonka varapuheenjohtaja Tsemke esitti siitä, että, ja se on ihan linjassa sen kanssa, mitä te itse esititte, eli että, että voitaisiin tehdä jonkinlainen tämmöinen tilannekuvaus tendensseistä. No yksi tendenssi, jonka minä ainakin <laughs> näen joka päivä, kun minä luen teille näitä tuomioita, joita langetetaan ihmisoikeuspuolustajille, niin siis tämä niin kuin mielipiteiden kriminalisoiminen mitä ihmeellisimmillä nimikkeillä. Että tämä on selvästi sellainen, että kansalaisvapauksia hyvin monessa maassa rajoitetaan. Me tulemme kuulemaan tästä varmaan tänään aika paljon esimerkkejä, että on, on muita tendenssiä, on varmasti hyviä tendenssiä myös, mutta me voisimme näitä, näitä tendenssiä ehkä todellakin löytää. Annetaan nyt puheenvuoro esittelijälle lopuksi. Ačiū, ačiū visiems kolegoms ir kolegiams, poniai Lokbilė ir, ir, ir. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, kollega ja kollega Semkeä ja puheenjohtajamme myös kaikista kommenteista, ideoista. Minä voin ne hyväksyä. Ja ehdotuksenne puhua ihmisoikeuspolitiikoista Euroopan unionin sisällä ja EUn ulkopuolella – että näistä asioista voitaisiin keskustella yhtä aikaa rinnakkain parlamentissa. Tänään voitaisiin helpommin verrata tilanteita. Mielestäni tämä on hyväksyttävissä oleva idea. En tiedä, mitä muut alkavat mieltä. Pitäisi puhua tästä asiasta myös ulkoasianvaliokunnassa, jotta saadaan tietää heidän kantansa, mutta mielestäni meidän ei pitäisi soveltaa kaksoistandardeja. Täytyy olla samat vaatimukset kaikille EUn sisällä ja myös niille, jotka ovat sen ulkopuolella. No sitten toinen kysymys. Miten voidaan mitata ihmisoikeustilannetta? Mitä indikaattoreita voidaan ottaa käyttöön sen arvioinnissa? Euroopan parlamentti on useaan otteeseen pyytänyt komissiota ja neuvostoa määrittelemään nämä indikaattorit ja kriteerit. Mutta tähän asti tässä on epäonnistuttu. Toivon, että tämä raportti auttaa pääsemään eteenpäin tässä asiassa ainakin tänä vuonna. No, haluan jälleen sanoa, että otan vastaan mielelläni kaikki ideanne ja teen parhaani valmistellakseni mietinnön, joka heijastaa ei pelkästään omaa mielipidettäni, poliittisen puolueen mielipidettä, vaan parlamentin mielipidettä maailman tilanteesta tässä suhteessa. Toivon, että tänään pystymme asettamaan päivämäärät näille ja määräajat näille tarkistuksille ehdotuksille. Kiitoksia todellakin palataan lopuksi sitten näihin päivämääriin ja aikarajoihin, mutta sitä ennen kollega Donskis vielä. Ačiū, aš taip pat norėčiau kalbą pasakyti keletą sakinių. Aš labai pritariu tam, ką pasakė ponia vicepirmininkė. Ir... Niin, kiitoksia. Haluaisin tukea puheenjohtajan ajatuksia. Eli että meidän ei pidä sokeasti noudattaa kaksoistandardeja tai normeja ihmisoikeuskysymyksissä. Erityisesti eh, Euroopan unionissa olemme voineet seurata aika huolestuttavaa trendiä, eh, joka liittyy muun muassa mielenterveysargumentin eh, väärinkäyttämiseen Euroopan unionissa. Jos me haluamme, että meidän mainemme ihmisoikeuskentällä puhdistuu, meidän täytyy välttää tällaisia asioita. Ja kiitos kollega Donskis. Nyt sitten vielä lopuksi tämä aikataulu. Nyt tilanne on siis se, että, että tätä esittelijän raporttiluonnosta tarkastellaan kokouksessa, joka pidetään 30. syyskuuta. Ja sitten toinen tarkastelu on 25-26. lokakuuta ja tarkoitus on, että mietinnöstä keskustellaan ja siitä äänestetään ulkoasianvaliokunnassa 9. marraskuuta. Ja sitten tämä raportti menisi joulukuun täysistuntoon. Ja todellakin meillä alkaa olla aika hyvä yhteisymmärrys korkean edustajan ja komission ja parlamentin välillä siitä, että kaksi kertaa vuodessa vähintään meillä voi olla tällainen niin kuin pelkästään ihmisoikeuskysymyksiin keskittyvä täysistunto. Ja joulukuussa luonnollisesti tärkeitä elementtejä siihen ovat myöskin kaikki se, mikä liittyy Saharov-palkintoon. Eli meillä tulee olemaan hyvin mielenkiintoinen tilaisuus sitten koota näitä asioita ja, ja esittää tämmöisiä laajempia visioita niin, että myöskin korkea edustaja on, on niissä keskusteluissa mukana ja minun mielestäni hän on hyvin sitoutunut tähän ajatukseen, että, että hän haluaa myös keskustella ihmisoikeuskysymyksistä parlamentin kanssa säännöllisesti ja hyvin strategisesti. Nyt voimme varmasti sitten vielä todeta, että, että kun te sitten mietitte, minkälaisia muutosehdotuksia mahdollisesti tulette jättämään Rouva Andrikinen raporttiluonnokseen, kun se on esitelty, niin se voitte panna muistiin, että se päivämäärä tulee olemaan 7. lokakuuta, että silloin siis näiden kahden tarkastelun välissä. No niin, nyt sitten hyvät kollegat ja muut läsnäolijat, meillä on, on tilaisuus siirtyä hyvin mielenkiintoiseen aiheeseen kohta viisi esityslistallamme. Se on ajatusten vaihto ihmisoikeustilanteesta ähm, Kaakkois-Aasiassa. Ja tässä tullaan tarkastelemaan äh, neljän maan tilannetta, ja ne neljä maata ovat Vietnam, Kambutsia, äh, Laos ja Taimaa. Tuntuu hieman erikoiselta, että meillä on näin lyhyt aika näin monen maan tilanteen esittelyyn, mutta ehkä me voimme saada tästä jonkinlaista yleiskuvaa huolimatta siitä, että nämä maat ovat hyvin erilaisia. Mutta sitten voimme tunnistaa tässä joitakin sellaisia ajatuksia, joihin meidän pitää myöhemmin palata. Ja, ja, haluaisin myös toivottaa tervetulleeksi joitakin vieraita tänne Tiedän, että meillä on täällä paikalla Vietnamista eh, uskonnollisen, siis buddhalaisen Bat Na-yhteisön jäseniä, ja tämä yhteisö on eh, karkotettu hiljattain Vietnamista. Oletteko paikalla tuolla takana? Tervetuloa Eh, haluan vain ennen keskustelua ja esityksiä mainita, että Euroopan parlamentissa on kiinnitetty viime aikoina huomiota muutamiin tiettyihin ihmisoikeuskysymyksiin näissä maissa, eh, näihin eh, Taimassa esiintyneisiin levottomuuksiin, väkivaltaan ja, konfliktiin ja, myöskin turvallisuuslakien, poikkeustilalakien käyttöön – sitten Vietnamissa huomion kohteena on hyvin paljon ollut uskonnonvapaus. Eh, Kamputseasta taas on, on karkotettu Kiinaan uiguuripakolaisia väkisin, eh, mikä todellakin on suuri uhka heidän, heidän hengelleen ja turvallisuudelleen. Ja vielä meillä on ollut esillä se, että kansainvälisessä rikostuomioistuimessa on edistetty kovin hitaasti kysymyksessä, joka liittyy Kamputseaan. Ja mm, sitten koskien Taimaata ja Laosia on ollut esillä Hmong-vähemmistöön kuuluvien ihmisten palauttaminen väkisin Taimaasta Laosiin. Eli näitä asioita on täällä käsitelty. Ja nyt sitten minulla on suuri ilo toivottaa tänne taas tervetulleeksi tohtori Sophie Richardson, jonka kanssa me olemme viimeksi jotkut valiokunnan jäsenet voineet keskustella Washingtonissa, kun meillä oli siellä tämä delegaatio. Ja tohtori Richardson on Human Rights Watchin Aasian advocacy director. Ja Sofi, olet hyvin tervetullut tänne ja, ja odotamme, että esittäisit tällaisen tiiviin katsauksen kysymykseen, jota tänään tarkastelemme. Ja nyt meillä on aika tiukka aikataulu ja minun on oltava melko tarkka puheajoista, mutta noin 10 minuuttia. Sophie Richardson, ole hyvä. Kymmenen minuuttia. Thank you very much to the... Kiitoksia kovasti tälle alivaliokunnalle ja kiitoksia, että sain mahdollisuuden käyttää puheenvuoron tänään iltapäivällä. Haluan kiittää Euroopan parlamenttia siitä, että se ottaa huomioon Kaakkois-Aasian maiden tilanteen ja haluaisin kiittää myös päätöslauselmastanne Pohjois-Koreassa. Pyrin kattaa tässä neljän maan asiat kymmenessä minuutissa. Ensinnäkin Kambodžasta. Dan. <clears throat> Suurimmat huolenaiheemme liittyvät muun muassa elintarvikepulaan, sairauksiin, rikosherjaus lainsäädännön hyväksikäyttämiseen siihen, että ihmisiä pistetään tyrmään, rauhanomaisia protesteja nutistetaan, Ähm, turvapaikanhakijoita ja pakolaisia sorsitaan ja hallitusten viranomaiset ovat mukana näissä väärinkäytöksissä. Haluan erityisesti keskittyä kriittisiin aiheisiin. Minua on pyydetty puhumaan muun muassa äh, Khmer Rougein äh, uhrien oikeudelliseen tilanteeseen. Khmer Rougein äh, oikeudenkäynteihin puututaan poliittisesti. Äh, Khmer Rougein äh, vankiloiden johtaja, vankilan johtaja, vankilasta ihminen, eräs ihmisoikeusrikkomuksen uhri, äh, on kateessa. Oikeudenkäynneissä ei ole millään muotoa tehty edistystä myöskään korruptioraporttien <clears throat> tutkimisessa pääministeri Hansen, niin korruptoituneisuus tekee epätodennäköiseksi sen, että oikeutta saadaan aikaan. Parhaimmassakin tapauksessa saattaa käydä niin, että vain viisi ihmistä pääsee oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Toi, toi, meidän, me lähdemme siitä, että kansainvälinen apu voi aut, olla avuksi ainoastaan siitä, että kansainvälinen yhteisö suhtautua asioihin erittäin kriittisesti. Ei kannata todellakaan antaa enää varoja mihinkään korvamerkittyihin asioihin, ellei niitä todella tarkkaan valvota. Sitten tämä pakolaisten suojelukysymys Kambodžassa. Vietnamista, Kiinasta ja muista maista tulee turvapaikanhakijoita, mutta heidät pakotetaan takaisin kotimaihinsa, jossa heitä uhkaa kidutus ja vankeus. 20 kambodsalaista, 20 turvapaikanhakijaa vietiin takaisin Kiinaan ilman, että heidän äh, statustaan olisi millään tavalla tutkittu YK pöytäkirjojen mukaisesti, taikka eikä ole otettu huomioon myöskään YK pöytäkirjoja, jotka liittyvät muun muassa äh, kidutukseen. Kuitenkin Kambodža on osallinen näissä asiakirjoissa. Siellä on myös hyväksytty lainsäädäntö vuonna 2009, joka meidän mielestämme ei ota huomioon turvapaikka- tai pakolaismääritelmää, joka sisältyy pakolaisyleissopimukseen. Se ei myöskään täytä Kambodjan velvoitteita, jotka sillä on, koska se on yleissopimuksen osapuoli. Tällä hetkellä pakolaisten kohtalo on täysin kambodsalaisten käsissä – YK on korkea pakolaiskomissaari, hänen täytyy, hänen täytyy täyttää suoja, suojelumandaattinsa Kambodžassa. Se ei, hän ei voi jättää pakolaisten kohtaloa ainoastaan Kambodžan hallituksen armoille. Sitten nopeasti, nopeasti pa, extraordinary decision, I, I would like to give you a few more minutes. Niin, vähän aikaa säästettiin, haluaisin ottaa teille vähän lisää minuutteja, koska teidän tehtävänä on itse asiassa mahdoton. For respecting my human rights. Kiitoksia, että kunnioitatte minun ihmisoikeuksiani. Äh, aivan <clears throat> lyhyesti, äh, Lao-hallitus rajoittaa kokoontumisilmaus ja poliittisia vapauksia kautta linjan. Te pyyditte pyysitte minua puhumaan tänä aamuna erityisesti mongpakolaisten kysymyksestä ja siitä, miten Taimaassa, millainen ta, tilanne Taimaassa on ollut vuonna 2009. Nyt meillä on, tässä on kyse kolmesta ää, eri ryhmästä. Ensinnäkin 159 Mong-henkilöä, jotka, joille on tehty pysyviä Äh, uudelleen sijoittautumistarjouksia muun muassa Hollannista. Äh, Hoinamissa äh, on noin 500 tähän ryhmään liittyvää henkilöä. Tällä hetkellä noin 800 henkilöä on pidätettynä, joilla on, <clears throat> joita tulisi suojella – näitä ihmisiä ei ole palautettu Laosiin ja me pelkäämme, että tähän liittyy erittäin vakavia suojelukysymyksiä. YK, YK on tuominnut Taimaan jo viime vuonna ja erityisesti sen, kuinka Taimaan hallitus on käyttänyt voimaa pakottaakseen nämä ryhmät pois leireiltään joulukuun jälkeen suurin osa näistä ihmisistä on sijoitettu uudestaan muun muassa Kamshain provinssiin. Valitettavasti en osaa lausua näitä nimiä, hyvin sanoo puhuja. Aivan hiljan on käynyt ilmi, että saniteettitilat ovat erittäin riittämättömät, vettä ei ole, lääkkeitä ei ole, ei mitään terveydenhuoltoa, viranomaiset häiritsevät jatkuvasti näitä vähemmistöjä ryhmiä. mikä tarkoittaa sitä, että, ja estävät heiltä muun muassa maankäytön, niin mikä tarkoittaa sitä, että ihmiset eivät voi viljellä maata. Öö, kännykän käyttö on mahdotonta, signaalit ovat hyvin epäluotettavia, eli öö, tilannetta on vaikea valvoa ryhmille on myös asetettu ulkona liikkumiskielto sen jälkeen, kun muutamat ryhmän jäsenet olivat pyrkineet pakenemaan leiriltä. Joulukuun jälkeen, eh, joulukuusta lähtien Lao on sanonut, että se eh, tekisi mahdottomaksi sen, että nämä ihmiset voisivat eh, poistua leireiltään. Taimaan hallitus ei ole myöskään mahdollistanut sitä, että kansainvälinen yhteisö olisi päässyt paikalle. Vierailut leireille ovat olleet erittäin rajoitettuja. Meillä, me olemme käyneet aika yksityiskohtaista keskustelua siitä, siis USA-senaatin jäsenten kanssa, jotka pyrkivät leirille, mutta eivät saaneet sellaista pääsyä, jonka olisivat halunneet. Tällä hetkellä ihmiset eivät siis pysty keskustelemaan näiden henkilöiden kanssa, vieraileminen kentällä on todellakin erittäin vaikeaa. Muun muassa ulkomaalaiset, ulkomaalaiset journalistit ja USAn suurlähetystön edustajat eivät ole päässeet paikalle. Sadat <clears throat> ihmiset ovat ovat nyt onnistuneet pakenemaan leiriltä ja ovat saaneet UNHCRn tukea osakseen. Kuitenkaan Taimaan hallitus ei suostu antamaan poistumislupia näille henkilöille. Tämä aiheuttaa siis suuria ongelmia. Me olemme suosittaneet lausun hallitukselle, että se sitoutuisi näiden henkilöiden liikkumisvapauteen ja myös ilmaisunvapauteen, jotta he voisivat jopa lähteä maasta, jos niin haluaisivat tehdä. Olemme myös vedonneet siihen, että he antaisivat pääsyn kansainvälisille ryhmille, kuten UNHCRn edustajille pääsyn leireille, jotta voitaisiin varmistaa se, että ryhmän oikeuksia, oikeudet olisivat turvattuja. Niin ikään ulkomaanliikkumiskielto tulisi poistaa ja UNHCRn tahoille tulisi antaa pääsy sinne, minne haluavat mennä. Olisi myös hyvä, jos Lausin hallitus puuttuisi muun muassa mongien vainoamiskysymyksiin, kun nämä haluavat liikkua. Taimaan hallituksen tulisi myös antaa poistumisluvat niille, jotka, niin haluavat, te, halu, jotka haluavat poistua. Ja missään tapauksessa Taimaan hallituksen ei tulisi enää nutistaa näiden ryhmien oikeuksia. Vastaan mielelläni Eh, kysymyksiä, jotka liittyvät viime vuoden tapahtumiin. Eh, tämä on erittäin vakavaa paitsi lausessa myös muissa maissa. Me olemme myös erittäin huolissamme siitä, että eh, poikkeustila lakia on pidennetty kolmella kuukaudella eri provisseissa, huolimatta siitä, että hallitus on itse luvannut, että tulisi palata normaaliin on evätty tahtavat perusoikeudet tämän peruslain ja tämän lainsäädännön mukaisesti. Nykyinen tilanne ei voi vaarantaa kansakunnan elämää, joka on se perustelu, joka voidaan käyttää tällaisen rakenteiden ylläpitämiseen. On vaikea, on vaikea laajentaa näitä määräyksiä, jotka liittyvät miksi pidätyksiin, inf- tieto niitä, jotka, niistä on pidetty ilman syytöstä, ja se, että pidetään ihmisiä pidätettynä ilman, että he voidaan suojella siitä, että heihin kohdistuu väkivaltaa pidätyksen aikana. Ja ajatellen hätätilalain lain puitteissa tapahtuneita tekoja näiden seuraaminen. Maaliskuun tilanteen jälkeen on todettu, että kaikki tahot ovat ryhtyneet väärinkäytöksen mukaan luettuna UDDR ja, ja hallituksen tukevat voimat samoin kuin ö, tämän turvallisuusohjelmat sanat, että toimijat, val, valtiovirkamiehet, toimittajat ovat Voisitko puhua vähän hitaammin? Myös olet myöskin hälyttäviä raportteja siitä, että toimittajat, valokuvaajat ja lääketieteelliset vapaaehtoistyöntekijät, jotka ovat raportoineet siellä AS, äh, jotka ovat todistaneet, että, että äh, he ovat nähneet väkivaltaa. Sotilasleirit ja, ja tilat, jotka eivät ole todellisia selvityspaikkoja tai maalaisen niitä on käytetty pidätystiloina. Ei ole pystytty saamaan tietoa siitä, mitä on täsmällinen lukumäärä, niin henkilö täsmällinen lukumäärä on pidätetty eikä välittävä tietoa heidän perheilleen tai ihmisoikeusjärjestölle on lukuisia suosituksia jotenka mukaan hallituksen pitäisi välttämättä tehdä julkiset tiedot, jossa määritellään se, kuinka monta ihmistä on pidätetty poikkeustilan lain pohjalta 17 7. huhtikuuta jälkeen, samoin kuin ne paikat, joissa ihmisiä on pidetty pidätysneet, ja myöskin turvata heille mahdollisuus saada tutus yhteys asianajiin ja perheenjäseniin. Olemme todenneet, että Taimaan hallitus on pyrkinyt luomaan komitea, joka arvioisi tätä toimintaa ja olemme erityisen tyytyväisiä siitä, että mukana on ihmisoikeus ja sanotaan Haija eräitä muita tunnettuja henkilöitä. Samanaikaisesti olemme hyvin huolissamme siitä, että uudeinen tuki tälle tutkivalle komitealle on vaikea nähdä, mihin suuntaan sen suositukset ovat menevän, onko niistä mitään hyötyä ja tullaanko, tullaanko se saamaan aikaan sellaisia tuloksia kuin mihin se pyrkii se, että poistetaan rajoituksia tiedotusvälineiltä ja poistettaisiin hätätilalaki ja että syytettäisiin ihmisiä äh, asianmukaiselta perustalta. Poikkeuslaki on vaikuttanut eteläisessä Taimaassa, on voimassa elämässä vuodessa 2005. Kaikki rajoitukset, joita Juste Riure puhunut, ovat osa päivittäistä elämää eteläisessä Taimaassa. Hallituksen perustelut tälle ovat olleet se, että se pyrkii toimimaan separatisteja vastaan ja kapitalistia vastaan. Human Rights Watchin dokumenteissa tämä on usein otti sen yhteyden. Kysymys on siitä, että on vakavia rikkomuksia, joihin turvallisuushenkilöstö on toiminut pidettyjä kohtaan mukaan luettuna pidätyksessä tapahtuneet kuolentapaukset, kidutus ja niin edelleen. Erään tunnetun äh, lääkärin kuolema, joka hallitus sotilas, äh, oli pidättänyt äh, toukokuussa, on herättänyt huolestuneisuutta siitä, käyttääkö armeija kidutusta ja muita laittomia välineitä ja pidetettyjä kohtaan. Tämä on ensimmäinen tunnustapaus kahteen vuoteen siitä lähtien, kun Japaika Seng murhattiin imami vuonna 2008. Hänet oli kiduttu kuoliaksi. Tämä tapahtui armeijan 39 Task Forcein leirillä. Kansainvälinen painostus tuohon aikaan johti siihen, että armeijan komentaja joutui puhutaan sen puolesta, että kuka tahansa, joka on vastuussa tällaista teosta, joutuu syytettäväksi, mutta ei ole mitään todista siitä, olisi mitään syytetoimia sellaisia tällaista kohtaa, jotka olisi olleet osallisina tämän tapauksessa tai muissa ihmisoikeusrikomuksissa, joista ovat olleet vastuussa Taimaan turvallisuusjoukot. Ajatellen ennen kaikkea vuoden 2007-2008 pahamainisia toimia eteläisessä Tämässä ainoa ratkaisu saada Etelä-Taimassa on lopettaa tämä rankaisemattomuuden kierre. Ihmisiä täytyy asettaa syytteeseen, jotka ovat äh, hallituksen puolella tai kapinallisten puolella. Ei voi olla niin, että ihmiset vain tappavat toisiaan mm, sumitaisesti. Se ei ole hallituksen oikeus. Tämä ei ole mikään avoin konflikti. Hallituksella on mahdollisuuksia korjata tilanne, jos se niin haluaa. Mitä tulee pakolaisiin ja siirtotyöläisiin, jotka muodostavat 6 prosenttia tuottavat 6 prosenttia Taimaan BKTstä, kysymys pienestä yhteisöstä. Human Rights Watch julkaisi yksityiskohtaisen raportin siitä, jossa todettiin, että näitä 800 000 siirtolaisista kohta ovat lähtöisin Burmasta, Kambodžasta ja Laosista, että heihin kohdistuu häirintää ja heitä on huutettu, heitä on tukahdutettu ja heitä on työnnetty pois maasta pidätysten jälkeen. Maaliskuusta ehtien kaikki maahantuojat velvoitettiin ilmoittautumaan sillä uhkalla, että heidät kuljettaisiin pois maasta. Ja me olemme suositelleet, että tällaiset maastakarvotukset niitä keskeytettäisiin, ja että ihmiset, joilla on perusteltuja syitä siitä, että heitä voitaisiin vainota, että saisivat, voisivat käydä lävitse turvapaikkaprosessin ja poliisit, jotka syyllistyvät väärinkäytöksiin, irrotettaisiin poliisivoimista ja että tämä hallitus sallisi, että YK on erityisedustaja saisi tehdä suosituksia, jotka koskevat lakia ja politiikkaa, joka koskee maahanmuuttajia. Taimaa on ihmisoikeuskomitean jäsen, joten odotukset olivat selvästi suurempia sen suhteen, mitkälaisia lainsäädäntöä ja toimia tai vaan hallitus harjoittaa, että ne vastaisivat kansainvälisiä standardeja. Sitten Vietnam. Ja ylinnä kysymys on, että tammikuun kommunistisen puolen kokouksen tai ennen Vietnam on pyrkinyt vahvistamaan kommunistisen puolueen asemaa. On tämä aiheuttanut huolestuneesta maaseudulla ja viranomaiset ovat ryhtyneet rajoittamaan tiedon levittämistä, ovat pidättäneet eh, ihmisoikeuksena ja demokratian edistäjiä. Syyskuussa 2009 eteenpäin on lisätty tapahtunut hyökkäyksiä yli kahteen erinäisiin verkkosivuihin, joissa arvostellaan hallitusta. Ja semmoiskin katolinen kirkko on arvostellut sitä, että hallitus on takavarannut kirkon omaisuutta. Hallitus jatkaa edelleenkin riippumattomien ammattijärjestöjen kieltämistä, ihmisoikeusjärjestöjen kieltämistä, oppositiopuolueiden kieltämistä. Tässä ilmapiirissä, jossa on yhä voimakkaampaa poliittista sortoa, ne, jotka ha- ha- kyseenalaistavat tämän toiminnan, heitä uhkaa vankila ja poliisi harjoittaa kidutusta Vietnamissa. Ennen kaikkea kun kuulustellaan poliittisia tai uskonnollisia pidätettyjä, heiltä evätään oikeus perheiden tapaamiseen tai asianajien käyttämiseen. He eivät saa myöskään oikeusneuvontaa, joka ei todellakaan täytä kansainvälisiä standardeja tulee oikeudenmukaisiin oikeudenkäynteihin. Ja kansallisten turvallisuuslakien pohjalta heitä syytetään hallituksen toiminnasta tai, tai sitten heitä syytetään siitä, että vaarantavat demokraattiset vapaudet. Meidän uskoaksemme tilanne tulee huononemaan pääasiassa siksi, että Vietnamin hallitus edelleenkin väittää, että uskonnonvapaus on asia, jota hallitus voisi säädellä sen, että ihmisillä automaattisesti olisi tällainen oikeus. Hallitus kohdistuu toimintaansa edelleenkin uskonnollisiin johtajien ja seuraajiinsa, jotka tarttuvat ihmisoikeuksiin ja uskonnonvapauteen. Vietnamin lainsäädäntö edellyttää, että uskonnolliset ryhmittyvät, rekisteröityvät valtion piirissä ja toimivat hallituksen valvonnan alaisena ja uskonnolliset ryhmät, samoin kuin uskonnolliset aktivistit, jotka toimivat kansalaisen oikeuksien puolesta, asetetaan ö, kotiarestiin tai heitä toimintansa häiritään. Viime vuonna karkotettiin punalaisia munkkeja ja poliisi käytti hyvin paljon väkivaltaa myöskin katolisia protesteja vastaan, jotka liittyvät kirkon omaisuuden takavarikointiin. Erinäisiä protestoijia ammuttiin ja murhattiin. Sanoisin lisätä myöskin muutaman tapauksen teidän tietoonne näistä. Yksi näistä tapauksista on tapaus, joka koskee vahabudalaisia. 2005, 2006, 12 vahabudalaista pidätettiin – ja heitä syytettiin julkisen järjestyksen häirinnästä. He halusivat itse harjoittaa rauhallisia protesteja siitä, että olisi oikeus harjoittaa uskontoaan ja sitä vastaan, että heidän johtajan oli pidätetty. Osa heistä meni nälkälakkoon. 5. elokuuta 2005 näitä vahbudalaisia kadotettiin, eh, hallituksessa syytettiin kyynäkaasin kaasun käyttämiseen, kun nämä kuolleet aktivistit äh, haudattiin. Ja nyt eräät näistä henkilöistä, jotka ovat mukana näissä toimissa, ovat 77 vuoden vankilatuomion julkisen järjestyksen häirinnä, häirinnästä. Henkilöt, jotka ovat poliisista ja useista syistä äh, vankilassa he ovat edistäneet ihmisoikeuksia ja uskonnollisia oikeuksia on 15 vuotta vuodesta 1977 äh, vankilassa. Äskettäin hän sai kahdeksan vuoden tuomion vuonna 2007 siitä syystä, että vedettiin, että hän revittää hallituksen vastaista propagandaa aiemmin tänä vuonna maaliskuun. Maaliskuussa hänet väliaikaisesti vapautettiin lääketieteellisistä syistä vankilasta, mutta ilmoitettiin, että hänen täytyy palata vankilaan, kun hänen terveydentilansa kohenee. Huolimatta siitä, että hänet uudelleen pidettäisiin, hän on vapautettu siitä, että hän on dokumentoinut internetissä tietoa siitä, että laajaa vankien kidutusta. Isä Liitolan palauttamaan vankilaan istumaan loppuun tuomionsa on hyvin tärkeää, että Euroopan parlamentti ottaisi tämän tapauksen esille nyt ja protestoisi sitä vastaan, että hän palautetaan vankilaan. Meidän uskoaksemme se ei tule pelkästään vähän, koska panta vähän henkilöstöterveystilansa, vaan myöskin tulee ensimmäisen tähän, että tullaan kiduttamaan lisää. Haluaisimme nähdä aktiivista tukea ihmisoikeuksien puolustajille Vietnamissa niin, että keskitytään ei pelkästään yksittäisiin tapauksiin, vaan tarttaisiin pohjalle olevaan sortomenetelmiin, kuten rajoituksiin, jotka liittyvät yhdistymisvapauteen, siihen, että antaa rauhanomaisia protesteja. Ja, ja siitä vastaa myöskin, että ihmisoikeuksien puolustajia tuomitaan vankilaan. Vietnamin viranomaiset um, ovat en osaltaan, osaltaan tämä ihmisoikeuksien äh, puolustajien tapaukset ei pitäisi niitä pitää unohtaa. kaikki parlamentit voivat, ja voisivat ottaa näitä kysymyksiä esille vietnamilaisten kanssa. Vietnamin hallitus, sen täytyisi siis selkeästi osoittaa, että se on sidottu ihmis, vapauteen, järjestämisoikeukseen ja myöskin poliittisiin ja uskonnollisiin oikeuksiin ja että muutettaisiin Vietnamin rikoslainsäädäntöä, joka rajoittaa näitä oikeuksia, erityisesti kansallisen turvallisuuden perusteella. Vietnam pitäisi pakottaa vähentämään rajoituksia internetin käytössä ja pakottaa Vietnamia myöskin siihen, että se salisi YK erikoisraportoja, joka käsittelee ilmaisuvapautta ja riippumattomia ihmisoikeusjärjestöjä käymään Vietnamissa. Niitä voisi arvioida tilanteen ja myös suosituksia ihmisoikeuksien tilanteesta Vietnamissa. Kiitos. Kiitos erittäin paljon, tohtori Richardson. Te olette antanut valtavan paljon tietoa eh, hyvin lyhyessä ajassa. Ja, ja nyt meillä olisi mahdollisuus eh, kuulla, mitä näiden kyseisten neljän maan suurlähettiläät haluavat sanoa tästä tilanteesta. Ja eh, minulla on ilo toivottaa tervetulleeksi ensiksikin suurlähettiläs Pisan Manavapat, joka edustaa Eh, Taimaan kuninkaallista lähetystöä ja meillähän oli eilen tilaisuus kahden kesken keskustella tästä poikkeustilalaista ja miten tasapainotetaan erilaisia perusoikeuksia, kuten yleinen turvallisuus ja yksilölliset vapaudet toisiinsa. Että haluaisin antaa teille nyt puheenvuoron viideksi minuutiksi. Olkaa hyvä. Madam Chairperson, member. Puheenjohtaja, hyvät alivaliokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat, olen erittäin kiitollinen teille tästä tilaisuudesta kertoa valiokunnalle hiljattaisista poliittisista tapahtumista Taimaassa, Euroopan parlamentin päätöslauselma Taimaasta ja kolme lausuntoa, jotka antoi korkeaedustaja Valontar Ashton, ovat todisteena siitä, että EU tuntee ystävyyttä ja suhtautuu rakentavasti siihen, että pyritään säilyttämään Taimaan tilanne. Taimaa. Viime vuosina demokratia oikeusvaltioperiaate on ollut kovassa testissä. Toisaalta hallitus maassa joutuu pitämään kiinni perusoikeus perusoikeusta oikeudesta, ilmaisuvapaudesta mielenosoittajien kohdalla. Toisaalta sen pitää pitää kiinni myös laista, mitä tulee julk- yleisen järjestyksen, jos se on vaarassa, vaikkakin aina kaikki henkien menetykset ovat varsin valitettava tilanne. Taimaassa on nyt palautunut normaaliin, vaikkakin varotoimet ovat tarpeen joillakin alueilla, jotta voidaan estää se, että levottomuudet eivät synny uudestaan. Minulla on lausunto, mutta mitä tulee tähän aikaan, joka meillä on käytössä, mä niin korostaisin vain muutamia kohtia seuraavalla tavalla. Aivan alusta lähtien hallituksen lähestymistapa mielenosoittajien kohdalla oli välttää mitään yhteenottoja, pitäytyä väkivallasta ja sallia kaikkien osapuolien täysin harjoittaa oikeuksiaan ja vapauksiaan oikeus- ja valtioperiaatteen mukaisesti. Sitten kun mielenosoittajat vetosivat poliittisiin arvoihin maaliskuussa, tämä alkoi kaikki rauhanomaisesti, vaadittiin sitä, että nopeasti hajoitettaisiin, välttämättä hajoitettaisiin parlamentti. 10.4. jälkeen tuli selväksi, että Politian tilanne ei ollut enää rauhallinen. Tietyt tunkeutuvat käyttivät tappavia aseita sekä turvajoukkoja että viattomia henkilöitä vastaan. Täytyy ryhtyä välttämättömiin toimiin tässä tilanteessa, jotta voitiin palauttaa rauha ja järjestys ja jatkaa normaalia toimintaa, vaikka ihmisten elämä oli järkkynyt ja myös suurlähetystöt kärsivät tilanteesta lähialueella laitettiin viisiosainen tiekartta ja pääministeri tässä ilmoitti, ehdotti, että perustettaisiin riippumaton tilante, tilannetta tutkiva komitea toukokuussa. Professori, joka tähän valittiin, oli erittäin Anni, arvostettu henkilö. Hänet nimettiin pu- johtamaan tätä riippumatonta äh, fact-finding tehtävää hän oli jo aikaisemmin ollut yhteydessä joihinkin mielenosoittajien johtajiin, jotta kuulisi myös heidän näkemyksiään. Tähän ryhmään kuului yhdeksän jäsentä tunnettuja ihmisoikeusaktivisteja, lakioppineita, toimittajia, psykiatreja ja muita. Työtä tehdessään pyrittiin vakuuttumaan siitä, että komissio pitäisi kiinni perusperiaatteista, jotka liittyvät terveellisyyden riippumattomuuteen, avoimuuteen kokonaisvaltaisuuteen. Tässä pyrittiin löytämään totuusasioista ja parantamaan haavoja ja ratkaisemaan konflikti. Se vie työnsä loppuun kahden vuoden ajassa ja yleisöä tiedotetaan tilanteesta niin, että voidaan käyttää hyödyksi suuren yleisön kannanottoja. Pyritään varmistamaan, että lehdistö ulkomailla ja omassa maassa laajentaa myös yhteistyötä, otetaan myös yhteistyöhön, työhön, jotta he voivat levittää näitä hyödyllisiä tietoja eteenpäin. Mitä tulee tähän mediayhteistyöhön, komission tarkoituksena on toimia niin, että joskus tarvitaan ehkä asiantuntijoita ja näin voidaan ehkä käyttää joitakin YK-asiantuntijoita hyväksi, vaikkakaan välttämättä tämä tarkoita sitä, että YK olisi mukana komission tekemässä työssä. Rinnakkain tämän kanssa kansalaiset, kansalliset ihmisoikeuskomissaarit ja kortion vastaiset komissaarit, jotka ovat riippumattomia persoonallisia elimiä ja tahoja, hoitavat omaa riippumatonta tutkimustyötään. Pääministeri on useita kertoja sanonut, että hallitus tulee olemaan täydessä yhteistyössä ja jos se on vastuussa näistä jos on vastuussa, näistä toimista. Hallitus täysin ymmärtää myös sen, että tunnetaan huolta siitä, että edelleenkin hätälaki on maassa valalla, erityisesti kun ajatellaan mahdollisia vaikutuksia ihmisoikeustilanteeseen. Kuitenkin hätäoikeuslaki luonteeltaan ei ole kovinkaan epätavallinen monissa demokratissakaan valtioissa, kun arvioidaan tilannetta tähän mennessä. Hätälakiin turvautuminen tuntuu välttämätöntä tällä hetkellä 6. Äh, heinäkuuta tänä vuonna hallitus jo kumosi sen, että käytetään hätälakia viidessä 24 provinssista. Viranomaiset vakuuttivat, että se hätälaki enää olisi välttämätöntä, että varmistetaan ihmisten turvallisuus. Tavalliset ihmiset ja yritykset provinssissa mukaan lukien Bangkokissa eivät kärsi tästä millään tavalla. Nyt lyhyesti käsittelisin Taimaan ihmisoikeuspolitiikkaa. Maybe you have to make a... Pahoittelen, ehkä täytyy hyvin tiivistää tätä raporttia, koska muuten tulee ongelmia, koska en voi antaa kovin paljon aikaa teille ja sitten eh, vastaaville muistamaan sitä täytyy ottaa puheenvuoro. Olemme tietysti kovin kiinnostuneita samaan myös kirjallisen raportin ja niin sen käymme läpi hyvin tarkasti. To end it now because I five... Voin hyvin lopettaa jo tähän, koska jo ylitin aikani jo viidellä minuutilla ja mielelläni sitten mahdollisesti keskustelen tämän jälkeen. I appreciate that. Tätä arvostan kovin, tämä on kovin jalomielistä. Nyt haluaisin kiittää lausunnostanne kovasti ja palaamme tähän varmaankin keskusteluosuudessa. Nyt Rofam Jikim An ja herra Wu Tuan Hai edustavat Vietnamin hallitusta täällä. Viisi minuuttia. Um, Madam Chair, distinguished member of the... E Puheenjohtaja, arvoisat EPn eh, ihmisoikeusalivaliokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat, Vietnamin hallitus täysin tukee arviota, joka on ilmeisesti raportissa, jonka EPn delegaatio laati suhteistaan Aasian maihin, sen jälkeen kun vierailevat myös Vietnamissa. On monia väärinymmärryksiä, joskus perustuvat epätarkkaan tietoon. Ja lisädialogi rakentavassa hengessä on todella tarpeen. Tässä hengessä haluaisin ilmaista meidän arvostuksemme siitä, että pääsimme tähän keskusteluun mukaan. Näin saamme tilaisuuden kertoa alivaliokunnan jäsenille suoran käden tietoja Vietnamista. Puheenjohtaja haluaisin lyhyesti kertoa joistakin tapahtumista ja saavutuksista Vietnamissa. Monia vaikeuksia on taloudellisesti ja rahoitusalalla johtuen kriisistä, niin Vietnamin talous edelleenkin on elpymässä 5,8 prosentin vauhdilla. Näin on ollut viiden, viimeisen 2009 vuoden lopulla ja tämän vuoden alkupuolella. Yli 300 000 työpaikkaa on luotu lainsäädännön alalla Kansaskokouksen toimista 20, 20 laista on keskusteltu, ne on myös hyväksytty, kuten laki vammaisista, laki adoptoidusta lapsista, ympäristön suojelusta, kuluttajalainsäädäntöä myös tehty ja monia muita lakeja. Samoin uskontokysymyksiä on käsitelty eri laisia toimia tehdään uskonnalla. Esimerkiksi katolinen kirkko järjestää pyhän vuoden tapahtumia. Tähän osallistuu kymmeniä tuhansia katolisia aktivisteja ja Vatikan edustajia myös. Suuret buddhistiset seremoniat, niitä tapahtuu ympäri maata. 20, tapahtui 22. Eh, heinäkuuta. On järjestetty myös kuusi buddhalaista huippukokousta tai ne järjestetään marraskuussa Hanoissa. Ja toukokuussa järjestettiin ensimmäinen kansalliskongressi, johon osallistuivat etniset vähemmistöt. Mukana oli yli 300 000, 3000 edustajaa, jotka edustivat eri ryhmiä. Arvoisat alivaliokunnan jäsenet, Kuitenkin voimme vain pahoitella sitä, että tieto, jota te saatte tilanteesta ihmisoikeuksissa näissä tässä YK erityisraporteissa, joita tiedot ovat peräisin joltakin yksilöltä, joskus ne ovat epätarkkoja, ja tarkoituksena toimia joskus Vietnamia vastaan. Haluaisin vain antaa joitakin esimerkkejä. Ensinnäkin toisin kuin väärässä, väärässä tiedossa todetaan, että Vietnam olisi kieltäytynyt vastaamasta moniin suosituksiin, niin viime vuonna Vietnam antoi raportin ihmisoikeusneuvostolle ja Vietnamia kiitettiin sen ponnisteluista ja edistysaskeleista ihmisoikeuskysymyksissä. Me saimme 123 suositusta, joista hyväksyimme lähes 100 suositusta, yli 75 prosenttia siis suosituksista. Erittäin suuri osuus YK joukossa on kuitenkin monia maita, mukaan lukien EU-valtioita, jotka hyväksyvät vain 4-50 prosenttia YK suosituksista, joten tämä osoittaa, että Vietnamin on vakavissaan ja me pyrimme parantamaan ihmisoikeustilannetta. Me, me ryhdymme nyt erittäin konkreettisiin toimiin ja pyrimme täytäntöönpanemaan kyseisiä suosituksia esimerkiksi Olemme lähettäneet kutsun kuudelle ihmisoikeuserityisraportoijalle ja tarkastajalle, jotka he vierailisivat Vietnamissa. Ja viime ja tällä viikolla olemme järjestämässä vierailuja vierailut voivat tutustua vähemmistökysymyksiin Samoin he saavat tutustua ihmisoikeustilanteeseen, äärimmäiseen köyhyyteen loka- elokuussa. Ja me jatkossakin pyrimme jatkamaan ihmisoikeusdialogia monien maiden kanssa, mukaan lukien USA, EU, Australia, Sveitsi ja Norja. Ja me myös aktiivisesti osallistumme työhön, jota ASEANin hallitusten välinen ihmisoikeuskomissio tekee koska olemme 2010 vuoden puheenjohtaja siinä. Sitten tiedonvapaus, median vapaus, internetin vapaus, on nyt täysin taattu laissa ja myös käytännössä Vietnamissa. Mediasta on tullut eh, foorumi, jolla voidaan ilmaista mielipiteitä eri taholta. Ja se on tärkeä voima, kun tarkistetaan, miten vastu viranomaisten valvonta tavallaan toteutuu, erityisesti mitä tulee ihmisoikeuskysymyksiin, niin kuin todetaan ATU-raportissa, Vietnam on yksi niistä maista, jossa tämä toimii hyvin. Ja kuulemme kymmenen huippumaahan, jotka ovat edessä internetkysymyksissä. Joten kun ajatellaan näin nopeaa teho, mm, edistystä internetkysymyksissä, ei voida sanoa niin, että maassa olisi tiukka valvonta, joka estäisi kommunikaatiota, koska jos olemme saaneet aikaan näin hurjaa kehitystä lyhyessä ajassa, ja Vietnamin kaltaisessa monikuskonnollisessa maassa meillä on 20 000 uskonnollista pyhää paikkaa. Ja toukokuussa, kun herra Michael Lewis Chromatis USAn äh, tällaisen USA-laisen järjestön varapuheenjohtaja, hän sanoi, että ilmaisuvapaus ja uskonnonvapaus on edistynyt huomattavasti. Vietnamissa on paljon rohkaisevaa toimintaa ja on erityisiä palvontapaikkoja järjestetty ihmisille. Kun tilanne on tällainen... Thank you. I have just, just one... Täytyy sanoa, että ylität aikana. Minulla onkin vain yksi lause enää. Joten tiedot, sellaiset tiedot, että Vietnam tukahduttaa oikeutta harjoittaa uskontoaan ja elää vapaasti. Se ei ole oikea tietoa. Rova puheenjohtaja, suhde EU niin Vietnam välillä edistyy varsin myönteisesti monin eri tavoin ja me toivommekin, että vuoropuhelu, suora mielipiteiden vaihto ihmisoikeuskysymyksistä toteutuu eri tahojen kesken molemmin puolin, että varmistetaan keskeinen ymmärrys ja tarkka oikea tiedonkulku. We... Tietysti jos teillä on se tunne, että olemme saaneet väärää tietoa, niin ehkä olette valmis julkaisemaan oikeaa tietoa. Me aina olemme valmiita oikaisemaan tietojamme, mutta tietysti olemme saaneet hyvin huolestuttavia raportteja uskonnonvapaudesta maassanne ja niiden tilanteesta, jotka kantaansa ilmaisevat ja kritisoivat hallitusta ihan perusteluista syistä että se toimii täysin hyväksymättömällä tavalla kansainvälisten niin standardien mukaan, mutta palaamme näihin asioihin keskustelussa. Nyt haluaisin pyytää, että kaputsean lähettiläs Nong Sakal puhuisi viisi minuuttia. Vera Sakal. Thank you, uh, Madam Chair uh, and members. Kiitoksia, arvo puheenjohtaja ja alivälikunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin esittää yleisiä huomioita ihmisoikeustilanteesta Kamputseasta seuraavasti. Kamputsea on demokraattinen yhteiskunta, jos demokratia ja ihmisoikeudet on täysin äh, taattuja 93 perustuslain mukaan. Perustuslaki tunnustaa vapaudet äh, ilmaisulle ja muille perusvapauksille. 93 jälkeen Kamputsean demokratian tila ja ihmisoikeustilanne ovat koko ajan parantuneet Tällä hetkellä Kamputsessa on tuhansia kansallisjärjestön järjestöjä, vapaat ammattiliitot myös olemme, ovat toimineet maassa. Kamputsessa on ainakin 11 ihmisoikeusjärjestöä mukaan lukien NDI, AOI ja YK on ihmisoikeusvaltuutettu. Lehdistövapaudessa Kamputsessa on monia lehtiä, 40 radioasemaa ja kahdeksan televisiokanavaa. Jos tämä ei riitä, niin Kambutsian ihmiset pääsevät käyttämään myös ja CNN ja muita kunnianloukkaus, rikoslainsäädäntö on sopusoinnissa YK on väliaikaisviranomaisen kanssa Kamputseassa 61, 62, 63 artiklan mukaisia kunnianloukkauksista ja herjauksista demokraattisessa yhteiskunnassa äh, oikeusvaltiokunnioitus on perustavanlaatuista. Niin, että ihmisten oikeuksia, ihmisarvoa kunnioitetaan. Ilmaisuvapaus ei ole absoluuttista, eikä silloin voida loukata toisen henkilön kunniaa. Ei voi, voida myöskään käydä kampanjoita, jos levitetään väärää tietoa. Sen vuoksi demokratia, ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja ilmaisvapaus täytyy, niiden täytyy olla sopusoinnussa oikeusvaltion kunnioittamisen kanssa. Kun näitä niitä ongelmia, joita Kampuksessa on, niin 2001 jälkeen Kampuksessa on ollut maalaki. Ja kun ajatellaan omistajuutta kiinteistöissä, kansallinen viranomainen maa kiistoista ja niiden ratkaisemisesta perustettiin 2006. Siis maankiistojen ratkaisemiseen. Kamutsen hallitus on ottanut käyttöön sosiaalipolitiikkaa, jotta maattomille köyhille voidaan antaa maatilkkuja noin 4000 hehtaaria ja enemmän ja pro, monissa provinsseissa. Mutta komiteassa on ihmisiä, käyttävät osaa kadusta markkinapaikkoina ja laittomasti valloittavat julkisia kiinteistöjä. Sanoksi hallitus on pakot, ollut pakotettu ottamaan niin että annetaan heille, toimituksessa annetaan heille uusia asetusmahdollisuuksia. Haluaisin kertoa teille, että YK on erityisraportoija on käynyt 10 päivän vierailulla kampuksessa juuri, ja vierailun aikana hän tapasi useita hallituksen viranomaisia, kansallisen edustajia. Niin, kiitoksia. Thank you, Ambassador. Kiitoksia suurlähettiläs. Nyt minulla on kunnia kutsua herra Timmons Euroopan komissiosta kommentoimaan päähuomioita, joita komissiolla on ihmisoikeustilanteessa tilanteesta näissä neljässä maassa. Olkaa hyvä, herra Timmons. Madam Chair, uh, thank you. Rouva puheenjohtaja, kiitoksia kovasti, että saan puheenvuoron. Haluaisin vain esittää muutaman yleisluontoisen kommentin ihmisoikeuksista Kaakkois-Aasiassa. Niin kuin komissio asian näkee ja luvallanne sitten antaisin puheenvuoron kollegalleni, joka on erityisemmin vastuussa suhteista näiden maiden kanssa. Yleisesti ottaen sanoisin, että on tärkeää olla tietoinen siitä, että meillä on kahdenkeskisiä rakenteita, jotka ovat olemassa eri maiden kanssa, erityisesti Vietnamin, Kambodjan ja Laosin kanssa, joissa ihmisoikeuksista keskustellaan myös säännöllisesti. Myös on tärkeää tässä yhteydessä muistuttaa siitä, että hiljattain luotu ASEAN hallitusten välinen ihmisoikeusjärjestö on nyt toiminnassa. Hiljattain he tapasivat Vietnamissa tai kokoontuivat Vietnamissa Vietnamin puheenjohtajuudessa ja työstivät viisivuotista työohjelmaansa. Ja komission puolelta me olemme yhteydessä ASEANin sihteeristöön, että varmistutaan siitä, että löydämme keinoja tukea ASEANin hallitusten välistä ihmisoikeustyötä. Olemme sitä mieltä, että tämä on erittäin tärkeää kehitystä ja tulemme olemaan siinä mukana. Yleisesti ottaen voidaan mielestäni sanoa, että kaikissa näissä maissa kautta linjan on kysymyksiä, niin kuin täällä on otettu esille varsin yksityiskohtaisestikin uskontokysymys, mutta mielestäni vähemmistökysymykset ovat erityisen ilmeisiä kaikissa. Maahanmuuttokysymykset, pakolaiskysymykset näkyvät kaikissa maissa. Ihmiskauppa, laiton kauppa on huomattava haaste. Ja tässä viittaan myös naisten ja lasten oikeuksiin. On vaihtelevissa määrin rajoituksia, jotka koskevat median ja ilmaisun vapautta, mutta tilanne vaihtelee maasta toiseen ongelmia löytyy, jotka liittyvät ilmaisuvapauteen, uskonvapauteen, kuten me tiedämme, mutta tässäkin olen sitä mieltä, että tilannetta pitää tarkastella eriytetysti, maakohtaisesti. Sitten on ongelmia talouden, talouden kulttuurin taloudellisessa, kulttuurisessa ja sosiaalisessa oikeuksia, erityisesti kun tarkastellaan koulutusta tai mikä tilanne on terveydenhoidossa aina kaikki standardit eivät täyty, eikä se, mitä kansainväliset standardit ja säännöt vaativat. Ja on yleisluontoisia ongelmia, jotka liittyvät siihen, miten juridinen oikeusjärjestelmä maassa toimii. Siinä mielessä meillä ei ole sellaista vaikutelmaa, että oikeusjärjestelmä on aina niin riippumaton kuin sen pitäisi olla. oikeuden, oikeudenmukainen oikeudenkäynti pitäisi siis pystyä takaamaan, mitä tulee ihmisoikeuspuolustajien oikeudenkäynteihin tai kenen tahansa oikeudenkäynteihin, onko se sitten poliittisesta aktiivista tai muusta, joka sitten joutuu oike- oikeuskäsittelyyn. Ja lopuksi vielä sanoisin, että ongelmia löytyy siis kaikista maista, jotka liittyvät tilaan, joka on varattu kansalaisyhteiskunnalle. Huomattavaa painostusta kansalaisyhteiskuntaa kohden on, ja me pahoittelemme tätä. Kansalaisjärjestöt ja muut tahot eivät pysty toimimaan niin vapaasti ja avoimesti niin kuin niiden pitäisi voida tehdä. Ja me jatkossakin vetoamme kaikkiin näihin maihin, jotta otettaisiin parantaisiin asennetta kansalaisyhteiskunnan suuntaan otettaisiin mukaan. Se on ehdottoman välttämätöntä, kun ajatellaan maiden kestävää kehitystä taloudellisesti ja poliittisesti keskiaikavälillä. Lopuksi olen sitä mieltä, että ongelmia on myös demokraattisessa toiminnassa, demokratian toteutumisessa, miten pystytään pidämään demokraattisia vaaleja. Meillä on ollutkin tilaisuus Kambodjan kohdalla toistuvasti tarkkailla hallituksen kutsusta vaaleja. Raportit ovat olleet osittain kriittisiä, mutta edistystäkin on ollut, mutta muissa maissa taas joko ei järjestä ollenkaan vaaleja tai ei ainakaan demokraattisia vaaleja. Ja Taimaassa voimme tietenkin nähdä sen johtuen näistä hiljattaisista tapahtumisista, kun pyrit, et säilytetään tämä hätätila 18 provinssissa ja Bangkokissa. Siellä on kuitenkin vapautettu kansallisten kohdalla demokraattisia vapauksia. Tämä on jo varsin eh, erilainen kuva tilanteessa riippuen. Ja nyt antaisin puheenvuoron Philip Van Amerselle, joka johtaa Kaakkois-Aasian yksikköä. Hyvin lyhyesti pyytäisin. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti ensiksi sanoisin, että me jaamme suurimman osan näistä eri huolista ja ongelmista, joita on esitetty ihmisoikeustilanteesta Vietnamissa, erityisesti pidätykset, miten vahvistetaan median kontrollia, kun on häiritty joitakin yhteisöjä uskontoon perustuen. Olemme nähneet näitä tapahtumia viime kuukausina, eikä tässä toimita siinä reformin ja avoimuuden hengissä, johon me olemme Vietnamin kohdalla viime vuosina kuitenkin tottuneet. Näitä kysymyksiä käsiteltiin, kun käytiin dialogia EUn ja Vietnamin välillä ihmisoikeusasioista. Se, tämä pidettiin 25. kesäkuuta, tämä tilaisuus Hanoissa. Vietnamin viranomaiset muutoin pystyivät osoittamaan tiettyä avoimuutta tämän vuoropuhelun yhteydessä ja vahvistivat, että tietyt erityisraportoijat ja työryhmät YKsta tulevat tai ovat vierailleet maassa. Ja myöskin voidaan odottaa, että järjestetään 35. itsenäisyyspäivä toinen syyskuuta Vietnamissa ja tässä armahdetaan tiettyjä vankeja ja me toivomme ja toivomme, että hallitus toimii näin, että tässä hyöd- vapautetaan myös mielipidevankeja haluaisimme tässä yhteydessä ottaa esille sen, että ihmisoikeustilannetta Vietnamissa tullaan käsittelemään Vietnamin pääministerin kanssa. Hän tulee periaatteessa Brysseliin lokakuussa ASEM huippukokouksen yhteydessä ja komissio, kun se neuvottelee uudesta kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta Vietnamin kanssa – on antanut vietnamisten viranomaisten ymmärtää, että on aivan mahdotonta ajatellakaan sitä, että sopimus viettäisiin loppuun ilman, että siellä ymmärretään erittäin tarkat lausekkeet, jotka liittyvät ihmisoikeuskysymyksiin, työoikeuteen, kansainvälisen rikostuomioistuimeen. Lopuksi haluaisin korostaa, että se mitä me toivomme nythän nähdään tällaista väliaikaista viranomaisten tavallaan vetäytymistä jännittyneestä johtuen myös komission puolueen huippu puoluekokoudesta, eikä ole todellista rakenteellista liike- tai palattaisiin systemaattisesti taaksepäin asioissa. Tämä on tavallaan väliaikaista. Myös Euroopan parlamentin jäsenet ja ASEAN-delegaation jäsenet tulevat vierailemaan Hanoissa syyskuussa, joten me rohkaisemme teitä ja heitä ottamaan esille myös näitä kysymyksiä ja antamaan oman mielipiteensä asioista. Mitä tulee Laosiin, olemme todellakin huolissamme rajoituksista, jotka koskevat mielipiteiden, mielipiteen ilmaisua ja monkyhteisön kohtelua. Haluaisimme vain kertoa teille, että näitä kysymyksiä käsitellään Laosin, Laosin viranomaisten kanssa seuraavassa vuoropuhelukokouksessa joka pidetään ennen vuoden loppua. Nyt annan puheenvuoron kollegalle, joka on vastuussa Taimaasta ja Kambodžasta. Kiitoksia puheenjohtaja. Täytyy laittaa mikrofoni vähän lähemmäs itseäni. Veuillez m'excuser. Suoka, anteeksi. Kiitän puheenjohtaja. Mitä tulee Kambodžaan, haluaisin sanoa, että meillä on tiivistä vuoropuhelua ihmisoikeusasioista. Ei ole vain niin, että me järjestämme syyskuun alussa seminaarin aiheena ihmisoikeuksien puolustajat. Ja meillä on myös vuoropuhelua ty- työryhmässä, joka kokoontuu lokakuussa. Koko problematiikka liittyy ihmisoikeuksiin ja hallintoon Kambodžassa. Teidän haluan kertoa myös, koska tässä viitattiin Khmer, punaisten Khmerien oikeudenkäyntimme tuomioita edelleenkin tätä tuomioistuinta. Rova Richardson on ottanut esille korruptioongelman, joka ilmeisesti liittyy tuomioistuimen toimintaan. Me olemme tästä olleet myös huolissamme, mutta olemme tutkineet tilannetta YK kanssa ja nyt näyttäisi siltä, että nämä ongelmat ovat löytäneet ratkaisunsa, jotka tyydyttävät meitä täysin mitä tulee ihmisoikeuksien noudattamiseen, olemme seuranneet ja laatineet jäsenvaltioiden kanssa Universal Pay Reviewn ja nyt haluamme sitten nähdä, minkälaisia suosituksia tullaan toteuttamaan jatkossa. ASEAN-delegaatio maaliskuussa vieraili Vietnamissa ja Kambodžassa ja minusta näyttää siltä, että raportti, joka tästä laadittiin, Siinä otetaan esille tiettyjä toimenpiteitä niin hallituksen kohdalla, joka on tunnustanut tiettyjä vaikeuksia tietyillä alueilla, erityisesti on, jotka liittyvät ilmaisuvapauteen. Ja me tulemme tekemään yhteistyötä hallituksen kanssa, mutta myös kansalaisyhteiskunnan kanssa Kampussa. Se on erittäin aktiivinen kansalaisyhteiskunta, koska on yli tuhat ja kansalaisjärjestöä toiminnassa, jotka ovat tehneet työtä punaisten kmeerien kauden jälkeen, jotka ovat auttaneet maata suuntautumaan demokratian suuntaan. Ja me tuomme tietenkin tätä. Mitä tulee sitten Taimaahan aivan lyhyesti? Olimme todellakin surullisia näistä tapahtumista, joita näimme huhti-toukokuussa. Korkea ulkopuolten edustaja Catherine Ashton on antanut julkilausumia ihmisoikeustilanteesta ja olemme iloisia toimista, joihin hallitus aikoo ryhtyä, mitä tulee sovintoyrityksiin. Ja me olemme sitä mieltä, että meidän pitää tukea tätä prosessia, mutta tullaan käymään vuoropuhelua aktiivisesti rakentavassa hengessä, ei vain hallituksen kanssa, mutta myös oppositiovoimien kanssa. Me olemme panneet merkille sen, että hallit- tai hallituksen sitoutuminen ihmisoikeusasioissa – Sitä, sitä pidettiin yhtenä prioriteettina tässä maassa. Nyt Taimaa muuten kuuluu siis turvallisuusneuvostoon, turvaneuvostoon YKssa, turvallisuusneuvostoon YKssa ja me toivomme, että Vietnam ohjelmansa kautta ryhtyy toimiin, jotka voivat osoittautua välttämättömiksi koskien erityisesti ilmaisuvapautta. ajaa ajatellen juuri tätä kontekstia, joka liittyy hätätilaan. Me laadimme Taimaan kanssa myös tällaisen Universal Review. Just un petit mot sur le... Tämä tämän arvion. Me jaamme näitä huolenaiheita, joita olemme täällä kuulleet. Tutkimme asiaa sekä Taimaan että Lausenhallituksen kanssa. Pohdimme sitä, miten pakolaiset, jotka on palautettu kotimaihinsa, miten heitä kohdellaan, ja tunnemme suurta huolta aivan erityisesti siitä, että ei voida vierailla pakolaisleireillä. Tämä tulee Burmaan ja sen pakolaisleireihin. Senkin yhteydessä pohdimme asiaa tai hallituksen kanssa löysimme pidemmän aikavälin ratkaisun, miten saataisiin tällainen kestävä ratkaisu, eikä jatkossa vain tuettaisi pakolaisleirien hoitoa Burmassa ja Taimassa. Pohdimme hallitusten kanssa sitä, miten voitaisiin ennakoida pidemmällä aikavälillä ja saada aikaan kestävämpää kehitystä pakolaiskysymyksissä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia näille kolmelle komission edustajalle. Kuten on nähty, komissio painottaa kovasti ihmisoikeusasioita EUn ja näiden maiden välisissä suhteissa. Ja olemme kuulleet kovin hyödyllisistä aloitteista. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron kollegoille kommentteja ja kysymyksiä varten. Ensimmäisenä Rova Kilnilsen. Merci Madame la Présidente. Kiitoksia. Euh, concentrer mon attention puheenjohtaja haluaisin keskittyä erityistapaukseen, koska Vietnamin suurlähetysten edustajat kyseenalaisti meidän tietomme, ja tämä on kyllä täysin luotettavaa tietoa. Voin taata, että voitte uskoa minua. Minä tunnen tämän tapauksen henkilökohtaisesti, koska minut on valittu läntistä Ranskasta, ja kaikki tämän alueen ihmiset puhuvat tuntevat tämän tila- tilanteen. Tässä on kyse nuoresta opiskelijasta, joka käytti viisi vuotta Rennissä ja opiskeli siellä ää, poliittisia tieteitä tässä on hänen kuvansa, koko alue, siis Ranskassa tästä puhuu tämä nuori mies, opiskeli loistokkain tuloksin hänestä tuli insinööri viiden vuoden opiskelun jälkeen Rennissä. Hän löysi olisi helposti löytänyt työtä Ranskassa johtuen pätevyydestä, mutta hän rakastaa omaa maataan, joten hän halusi palata oman maahansa. ses compétences Jotta hän voisi palvella siellä omaa kansansa. Ikävä kyllä nyt on käynyt niin, että hän kuuluu myös tällaisiin blokkaajiin, jotka puoltavat demokratiaa ja ovat tällaisia pasifista ja rauhanomaisia toimijoita. Ja kun näitä on joitakin kommentteja, joita hän on esittänyt blogillaan, niin hän on perustanut myös nuorten vietnamisten järjestön demokratiaa joka toimii demokratian puolesta. Hänet pidätettiin 7.7.2009 ja hän sai rankan tuomion viime vuonna seitsemän vuoden vankeusrangaistuksen siitä, että ilmeisesti halusi kumota kansanhallituksen. Voin sanoa teille, että minun alueelleni Ranskassa, joka rakastaa Vietnamin Rennin kaupungissa, josta olen peräisin ja olen ollut siellä apulaiskaupunginjohtajana. Se oli ensimmäinen ranskalainen kaupunki, joka kaksi otti vastaan vietnamilaisen kunnallisvaltuuston. Sen jälkeen olemme olleet erittäin tiukassa yhteistyössä Wen kaupungin kanssa, jossa olen käynyt monissa. Me rakastamme Vietnamia lääkäreitä aivan erityisesti, opettajia, kouluttajia, professoreita, opiskelijoita. Kaikki nämä eri tahot tekevät jatkuvasti uuden alueen ja uuden kaupungin kanssa. Me rakastamme Vietnamia todellakin, emmekä ollenkaan ole sitä vastaan ja halua sitä vastaan toimia. Me tuomme tätä nuorta miestä, koska emme voi ymmärtää sitä, miksi hänet vangittiin. Tämä on aivan erityinen tapaus, muitakin löytyy. Ikävä kyllä hän ei ole ainoa. Haluaisin sanoa, että nämä tiedot, voitte uskoa, että ne ovat aivan täsmällisiä tarkkoja tietoja. Tässä on kyse konkreettisesta tapahtu- tapauksesta, hän, tämä ei ole ainoa. On monia nuoria vietnamalaisia, jotka rakastavat omaa maataan, ovat tehneet loistavaa aloittavat opinnot Euroopassa, mutta palanneet Vietnamiin, koska haluavat osallistua maansa kehittämiseen. Tässä puheenjohtaja, mitä halusin sanoa. Thank you very much. We have indeed... Kiitoksia kovasti. Olemme todellakin olleet järkyttyneet näistä syytöksistä Vietnamissa ja tietysti lähettiläs voi tätä nimenomaista tapausta kommentoida, jonka Rova Kilnisen kovin hyvin tuntee Ranskasta. Seuraava kollega, joka saa puheenvuoron, on herra Chanok. Um, Kiitos puheenjohtaja. Minä olen pitkään arvostellut ihmisoikeusrikkomuksia entisessä Indokiinassa. Ennen kaikkea ajatellen sitä, mitä tapahtuu kahdessa brutaalissa kommunistidiktatuurissa, Vietnamissa ja Laosissa. Milläkin on ollut yhteyksiä pakolaisiin näistä maista, jotka asuvat Euroopassa. Minä olen kahdesti ehdottanut Tikhan Duuta Nobelin rauhanpaikannon saajaksi. Hän on tunnettu vietnamilainen toisen ajattelija, joka on ollut vankilassa lähes 30 vuotta – ja tietysti Vietnamissa erityisesti, ja tässä valiokunnassa parlamentti on kiinnittänyt huomiota Mongtan ja, ja siihen brutaalin kohdistui myöskin siihen, että valtio takavarikoi sekä katolisen kirkon että yhdistyneen buddhalaiskirkon omaisuutta. Lausista tiedämme siitä, että mong-väestö kärsii sen kohdist- heitä vainotaan siksi, että he eivät ole hyväksyneet kommunistivaltaa. Ja heihin kohdistuu myöskin kidutusta ja on tietysti myöskin näitä satunnaisia teloituksia, jotka tapahtuvat ilman tuomiota. Haluaisin myöskin vedota siihen, että tämän hallituksen ei tulisi palattaa takaisin mongpakolaisia ja jotka uskoakseni kohtaavat hyvin varmaan hirveyttävän kohtalon, että palautetaan takaisin Laosiin. Laos aikoinaan oli rauhallinen kuningaskunta ja siitä valitettavasti on tullut eristäytynyt brutaali kommunistinen diktatuuri, jossa on vangittu laajat, laajoja joukkoja eh, toisaalta mukaan luettuna siis yhdeksän opiskelijoita Kambodžassa, josta minulla on vähemmän asiantuntemusta. Tietysti pidän hyvänä sitä myöhäistä liikelähtöä siinä, että on tuomioistuin, joka käsittelee punaisten merien kansanmurhaa ja ne, näitä uhreja, jotka ovat pitkään saaneet oikeutta ja ennen kaikkea ajatellen sitä, että hallitus on ollut korruptoitunut, tämä on johtanut myöskin rankaisemattomuuteen vuosikymmenen ajan. Näin paljon aikaa on kulunut, että on hyvin vaikea saada enää todisteita niin, että jotkin näistä joukkomurhaista saataisiin tuomistumien eteen, mikä on kovin traagista. Tietysti Kambodžassa on raportoidusti laajaa poliisiin väkivaltaa ja kidutusta, vaikka Kambodsa on kirjoittanut erinäisiä yleissopimuksia, joista huomattavaa myös YK on kidutuksen kieltävä yleissopimus. Tämäkin valiokunta onneksi ottaa kiinnostusta tähän alueeseen ja me tietenkään tule pysähtymään tästä, koska aivan monissa maissa kaakoisaasiassa tapahtuu näitä rikkomuksia. Thank you very much for this. Uh, Kiitoksia kovasti tästä tiedosta. Herra Tanokka. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron Rova Lochbielerille. Thank you, madam. Kiitoksia rouva puheenjohtaja kiitoksia kaikille teille, jotka olette antaneet näin paljon tietoa. Ei ole paljon lisättävää varmaankaan. Kaksi ideaa vain tuli mieleen. Myöskin kysymyksiä. Vietnamin tilannesta esimerkiksi kollegani Kiel Nielsen esitteli joitakin esimerkkejä ja myös lähettiläs sanoi, että olisi parannuksia ihmisoikeustilanteessa. Kansallispäivä toinen syyskuuta. Silloin turvallisuusministeri sanoi, että 25 000, 30 000 vankia haluttiin vapauttaa tällaisena yleisenä armahduksena. Mutta sikäli kun minulla on tietoja kansalaisjärjestöiltä, niin tähän ei kuulu poliittisia vankeja. ihmiset niin sen viittasi, mutta myöskin blokkaajia, riippumattomia ammattiyhdistysten edustajia. Te, ehkä puhemies Pusek voisi tehdä kirjeen, koska tämä on toinen syyskuuta ennen tätä kansallispäivää ja pyytää, että tähän ryhmään, jolle armahdus on annettu, että siihen tulisi myös poliittisia vankeja. Se olisi yksi suositus. että valivaliokunta tekisi tämän kirjan tai sitten puhemies Pusek. No, sitten syyskuussa on Strasbourgissa kaksi täysistuntoa, täysistuntoviikkoa. Ja ehkä voitaisiin ajatella, että kun käsitellään päätöslauselmia vakavista ihmisoikeusrikkomuksista. No minun täytyy ottaa yhteyttä tässä muihin poliittisiin ryhmiin, mutta voisimme keskittyä siihen, että tehdään kirjanpäätöslauselma niistä pakolaisista, jotka on siirretty muualle, jotka ovat tulleet vientämistä Laosiin, koska tämä tapahtui joulukuussa, mutta raportit, jotka tilanteesta on kuultu, no emme tiedä, kukaan ei pysty leireille menemään, ne ovat enemmän tai vähemmän ristyksissä, niin tällä asialla on myös kiire jossain määrin. Kiitoksia myös näistä suosituksista parlamentille. Herra Timansson komission puolesta myös mainitsi tämän mahdollisuuden armahduksesta ja että vankeja vapautettaisiin mukaan lukien poliittisia vankeja eh, päivänä Vielä yksi kollega on puheenvuoropintalistalla ja sitten Rova Richardson jälleen. Anna Komis, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin tukea sitä, mitä herra Kinno sanoi, että meidän intressiimme ihmisoikeuskysymyksissä näissä maissa tavallaan heijastelee sitä, missä määrin meille on tärkeää, tärkeitä nämä ihmiset alueella itse asiassa. Itse olen toiminut alueella Indonesiassa ja matkas, matkustanut alueella laajasti, niin todellakin jaan tämän näkemyksen. Ihailen suuresti näitä maita ja kansalaisen hyvät, he tekevät ahkerasti työtä, he ovat erittäin kekseliäitä, luovia ja sivistyksen taso siellä on todellakin korkea. Ihmiset näyttävät, osoittavat tämän. On todellakin ikävä nähdä, että esimerkiksi Indones- Indonesiassa näemme selkeästi edistystä, joka johtuu demokratiasta ja demokratian tilanteesta, joka saatiin aikaan Suharton jälkeen 2008. Mutta samanlaista edistystä emme kuitenkaan näe muissa maissa, ja tämä tietenkin liittyy liittyy tähän hallintotyyppiin, joka on pallolla. Ja Taimaan kohdalla näemme toisenlaista taaksepäin menoa. Ja haluaisin sanoa henkilönä jo joka pitää tärkeänä EUn sitoumusta, joka oli vieläkin muutamia vuosikymmeniä vallalla Vietnamin sodan lopussa, niin en todellakaan voisi olla ihalla enempää vietnamilaisia ja pahoittelen todella tätä ankaraa sortoa, johon heitä on alistettu, jota he eivät selvästikään ansaitse. Ja todella yhdyn niihin ehdotuksiin, joita täällä on tehty. Et se Rova Ruhpiler että te ja puhemies Buse kirjoittavat kirjeen Vietnamin kansallispäivän yhteydessä. Ja me tulemme laatimaan täällä aivan erityisiä päätöslausumme asiasta. Kiitoksia, Rova On varmaankin kaikkien meidän tuntemme ilmaissut. Me kaikki arvostamme kovasti tämän alueen kulttuuria ihmisiä ja se on ehkä vähän keinotekoista laittaa samaan lokeroon kaikki nämä neljä maata, mutta koska se on maateetellinen alue ja tärkeä osa asiaa, niin otimme vapauden tehdä niin. Rova Vergia näköjään haluaa vielä puheenvuoron, sitten haluaisin antaa puheenvuoron to- tohtori Richardsonille. Rova Vergia. Puheenjohtaja, kiitoksia. Tavallaan veitte tav- sanat suustani, sillä olin itsekin kuultuani kollegoja sanonut, että tämä on hiukan mm, keinotekoista lähestyä näitä maita, joissa maa on varsin erilainen, enkä haluaisi, että kumppanimme saisivat sellainen vaikutelman, että syytämme jotakin maata enemmän kuin jotakin toista maasta, mistä pitää lähteä todellisesta tilanteesta liikkeelle. Tilanteet ovat hyvin erilaisia näissä maissa, ja niin kuin Rova Gomez tässä korosti, on maita, joissa mennään selkeästi taaksepäin, ja taas muualla ponnistellaan asioiden parantamiseksi, mukaan lukien tämä yleinen mietintö, jonka laadimme ihmisoikeustilanteesta. Meidän pitää olla erittäin valppaina näissä kysymyksissä. Meidän pitää varoa siitä, ettei seurata vain pikkukeskustelua, vaan todellisia ongelmia, joita siellä on, mutta pitäisi ottaa huomioon todellisuus ja todellinen kehitys. Ja näissä neljässä maassa todellakin erot ovat huomattavia maassa toiseen. Thank you very much, Mrs. Vergia. Kiitoksia paljon, Rova Vergia. Nyt tohtori Richardson, miten kommentoisit keskustelua tähän? I have two minutes. Aivan lyhyesti sitten. Try. Älkää puhuko liian nopeasti, pyydän ja tulkit myös. Yritän. Erityisesti lausessa mielestäni ajatus päätöslauselmasta on aivan erinomainen ja rohkaisenkin parlamenttia toimimaan näin. Mitä tulee Kambodžaan, niin joudun toimimaan varsin nopeasti. Punaisten kmeerien oikeudenkäynnin yhteydessä, mistä on tullakin henkeä salpaavaa ehdottaa, että ongelmat, jotka liittyvät korruption, olisi ratkaistu jotenkin haluaisin kyllä nähdä, miten tätä väitettä voitaisiin tukea, mutta tämä on mielestäni aivan uskot, uskomaton väite. Mitä tulee Kambodsan vaaleihin, mielestäni niin voidaan kyllä sanoa, että Kambodsalla tietenkin on ollut joukko kansallisia vaaleja. En sotke tätä demokraattisen normien rikkomiseen, erityisesti kun ajatellaan, että sama puolue ja ihmiset ovat nyt olleet voimassa vuodesta 1984 itse asiassa People's Party on manipuloinut vaaliprosesseja varsin onnistuneesti. Mitä tulee sitten median näkemykseen, tässä pitää kyllä mainita se, että TV- ja radioasemat ovat hallituksen valvonnassa. Ei ole mitään, ei ole erilaisia järjestöjä, joissa on eri omistussuhteet. Mitä tulee standardeihin, joilla tuo arvioimme kampotsaisen edistystä, tietysti haluaisimme, ICCPRn kaltaista järjestöä, mutta rohkaisen kaikkia alivaliokunnan jäseniä lukemaan uudestaan vuoden 1991 Pariisin rauhansopimuksen. Ja muistakaa, mitä eri hallitukset ovat luonneet, luvanneet Kamposan kansalaiset. Tämä on erittäin opettavaa. Ei pelkästään kun ajatellaan punaisten merien aikaa, mutta minkälaisia pyrkimyksiä silloin osis oli. Sitten viettämistä lyhyesti olisin tyytyväinen olisin tyytyväinen, jos saisin Vietnamin hallitukselta yksityiskohtaisen selityksen siitä, miksi olemme raportoineet epäkorkealla tavalla. Haluaisin myös vastauksen siihen, joka esitettiin ihmiso- ilmaisuvapaudesta Vietnamissa. Ja, ja jos kerran tätä noudataan niin hyvin, miksi hallitus viime vuonna oli pakotettu tekemään seitsemän päätöksen, joka estää tutkimusten julkistamista, jossa siinä arvostellaan puolueita tai hallitusta. ja estää näitä tahoja käsittelemään lukuisia eri kysymyksiä. Niin tutkintakomissio, joka tarkastelee väkivaltaisuuksia huhtikuun jälkeen, on erittäin hyvä idea. Me tunnen vain huolta siitä, että jos tämä komissio ei perusta niin, että se kattaa eri poliittiset suuntaukset Taimaansa, niin silloin sen tulokset ja suositukset eivät myöskään ole hyväksytty. tämä on aivan ratkaiseva kysymys, siis miten tämä kokoonpannaan ja miten työtä tässä tutkintakomissiossa tehdään. Thank you so much for your remarks. Kiitoksia näistä loppupäätelmistä. Tietysti olisi kovin hyödyllistä antaa puheenvuoro jälleen suurlähettiläille, jota voisi vastata kysymyksiä, mutta ylkäämme, että voi tehdä näin, jotta keskustelua täytyy käydä keskenään, niin tietysti komissio ja eh, sen edustajat jatkavat myös. Mutta kahdelta osapuolelta on erityispyyntö eh, osallistu keskusteluun lyhyesti. Kuten mainitsin, täällä on Bat Na yhteisöstä edustaja Vietnamista. Ja äh, haluaisin pyytää tämän yhteisön edustajaa pitämään kahden minuutin puheenvuoron ja kertoa heidän tilanteestaan. Thank you. We're very happy to address uh, the... Niin, olemme iloisia siitä tuo mieleen kerran puhua. Alivaliokunnalla me olemme täällä edustamassa veljemme se Hadid Young, buddhalaisia munkkeja Vietnamissa, joita tällä hetkellä vainotaan. Ennen kaikkea heitä vainoaa Vietnamin uskollinen poliisi. Heitä ajettiin kotiin luostaristain viime käyntimme jälkeen. Heidät on jälleen kerran ajettu pois temppelissä, josta he olivat löytäneet turvapaikan. Poliisi on pitänyt heidät erillään toisistaan yli kuuden kuukauden ajan. Me pyydämme Euroopan unionin apua jotta voimme suojella heidän oikeuttaan seurata omaa polkuaan yhdessä, niin että voit harjoittaa yhdessä rauhassa ja ymmärryksen ilmapiirissä, ja se on ainoa toivi, jonka he osoittavat kotimaalleen. Minun vieressäni täällä on sisar, joka on saapunut viettämistä muutama viikko sitten ja pyytäisi vanhempaa veljeä Hashin Hai Vatjan luostarista lausumaan muutaman sanan. So thank you for visiting us again. Last time... Kiitos viime kerralla, kun olin täällä, pyysin apuanne ja suojelua sisällinen veljen veljeni Vietnamissa, joita vastaan hyökättiin. Koska pelkäsin, että he menestäisivät pyrkimyksensä ja uskonsa ja heidät tapettaisiin. Mutta olen täällä kertomassa hyviä uutisia, että huolimatta – tästä vainosta. Kukaan ei ole menettänyt uskoaan ja pyrkimystään. Ja huolimatta siitä, että väkivalta jatkuu ja painostus jatkuu, ketään ei ole tapettu. Rakastan maatani ja kansani ja kunnioitan kaikkia hallitukseni pyrkimyksiä. Ja sen vuoksi olen täällä jälleen pyytäkseni tukea hallitukselleni niin, että he voisivat ymmärtää ja suojella sisaria ja veljemme omia lapsiaan. Jos voisin sanoa muutaman sanan hallitukselle, niin äh, hallitus edustan luostari, sisari ja veljeni Pahnia luostarista. Me olemme nuori luostari. Olemme tulleet yhteen Pytekmi koko elämämme. Nyt voisimme elää rauhassa ja väkivallattomasti johon me haluamme, että te voisitte tukea ja ymmärtää meidän pyrkimyksiämme myöskin. Mutta meidän toiveita meillä ei ymmärretty ja haluaisin jälleen ilmaista tämän toiveeni Sisältä sisältöveljeltelmä, että haluamme teidän suojelunne Ymmärrän, että ilman teidän ymmärrystämistäni ja suojeluanne on vaikea meidän toteuttaa pyrkimyksiämme elää elämäämme väkivallattomasti ja rauhassa. Kiitoksia paljon, että kuuntelette. Thank you very much, you indeed. Kiitoksia todellakin. Ansaitsette täyden tukemme. Vielä yksi maa, kaksi minuuttia. Meitä on pyydetty toivottavasti tervetulleeksi herra Haris Azar järjestöstä, jonka nimi on Contras Indonesiasta. Tänne puhumaan kahden minuutin ajaksi. Contras, se tarkoittaa väkivallinen katoamisten uhrien komissiota. Herra Azar on puhunut asiasta 12.13. Euroopan unionin kansallisesta foorumissa ja nyt hänellä on mahdollisuus kertoa meille näistä asioista. Thank you, Madam Chair and Member of Human. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa valiokunta, lyhyesti niin kuin Rova Gomes jo sanoi Indonesiasta yleisesti ottaen ihmisoikeustilanteissa on jotakin muutoksia edistysaskelta erityisesti ihmisoikeuslainsäädännössä ja demokraattisten instituutioiden toiminnassa. Kuitenkaan nämä muutokset eivät automaattisesti ole taattuja eikä täysin ihmisoikeuksien puolustaminen toteudu. Vieläkin hyökkätään ihmisoikeuspuolustajan vastaan viikko sitten tällainen korruption vastainen aktivisti hakattiin. Ja pahan tekijät edelleenkin ovat vapaalla jalalla. Vapauden ja uskon vapaus on vieläkin kaukana siitä, että se saisi suojelua kohdakseen Vapuassa ihmisoikeustilanne vain pahenee, erityisesti mitä tulee koulutukseen ja terveydenhoitoon kriminalisoidaan poliittista toimintaa Papuassa. Rankaisemattomuudesta on myös tullut ilmiö, jota hallituksen on vaikea taistella vastaan, tietysti mitä tulee Aasian kaltaisiin paikkoihin. Aasiassa demokratisaatio tapahtuu, mutta oikeus totuuteen, oikeuteen on vielä kaukana siitä, että se olisi toteutunut. Tässä mielessä haluaisin pyytää, että EU ottaisi huomioon nämä ulkopolitiikassa hallituksemme kanssa. Ja tässä pitäisi korostaa konkreettisia ihmisoikeuslakeja ja niiden täytäntöönpanoa. Sitten pitäisi antaa täysi tuki CSOn roolille myös hallitusten välisessä ihmisoikeuskomissiossa Asanissa, koska minun kokemukseni muka, mukaan viime kuukausilta, miten tämä uusi komissio on tavallaan Aiserin hylkäämä. Se ei ole ollut tukenut riittävässä määrin. Kiitoksia. For this uh, statement. Kiitoksia tästä lausunnosta ja nyt tuntuu asianmukaiselta antaa puheenvuoro kollega Komesille, joka on aiempi Portugalin Indonesian suurlähettiläs. Minuutti, jos jos sopii. Haluan vain sanoa, että minun todellakin on ollut huomattava edistystä, mutta edelleenkin on ongelmia ja tarvetta vuorovaikutuksen kansainvälisen kanssa se on tärkeää. Ennen kaikkea yksi rankasmattomuuden tapaus on, on kontrassin perustaja nimittäin murhattiin kun hän matkusti Alankomaihin, hänet murtonnisesti myrkytettiin niin, että mukana oli tiedustelu, Unilasian tiedustelupalvelu, hänen leskensä tulee, tulee Salzburgin syyskuussa. Järjestämme kuulemisen hänen kanssaan, jotta voimme tämän asian osalta antaa tukea. Tämä on ratkaisun tärkeä tapaus. Kysymys on rankaisemattomuuden torjumisesta. Silloin kun on kysymys tärkeästä ihmisoikeuskampanjoista ja, ja minusta hän on erittäin tärkeää, on tärkeää hänen taistella ihmisoikeuksien puolesta Indonesiassa. Tilanne kuitenkin todella Papuassa on erittäin vakava ja me toivomme, että hallitus tarttuu myös siihen. Siis Gomez. Äh, Indone- Kiitos Arva Gomez. Indonesia on varmaankin maa, jota täytyy seurata hyvin kattavasti tulevassa työssämme. Nyt haluaisin mainita, että tähän ei ollut aikaa käsitellä asian alueellista ihmisoikeusmekanismia, joka on aika uusi ja kehittyvä asia. Ehkä voimme siihen kysymykseen palata myöhemmin. Ja toinen asia, jota on käsitelty vain hyvin lyhyesti, on, että on asemin huippukokous täällä Brysselissä touko- lokakuussa. Joten kaikkien teidän hallituksenne siihen huippukokouksen tulevat ja silloin on mahdollisuus jatkaa keskusteluja myöskin parlamentin jäsenten ja kansalaisyhteiskunnan verkostojen edustajien kanssa. Kiitoksia kaikille puhujille, kiitoksia arvokkaista tiedoista ja toivomme, että ihmisoikeuksilla on todellakin tärkeä osa maidenne kehityksessä ja niiden suhteessa EUhun. Kiitos. Nyt Menemme kohtaan kuusi. Ja aloitetaan kuulemistilaisuus Kiinan ihmisoikeustilanteesta. Se seuraa viimeistä kiirrosta EU-Kiina ihmisoikeusdialogia 21. kesäkuuta Madridissa se pidettiin ja näyttää siltä, että EU-Kiina huippukokous tulee myöhemmin tänä vuonna, joten on asianmukaista nyt, että keskustelemme jälleen tilanteesta. Eilen tämän valiokunnan laajennettu puhemiehistö keskusteli suljetussa kokouksessa komission ja neuvoston viranomaisten kanssa tämän eh, viimeisen neuvottelukierroksen tai ihmisoikeusdialogikierroksen tuloksista Kiinan kanssa. Ja kuten tiedätte, kun olen käynyt kirjeenvaihtoa korkean edustajan kanssa, niin jäsenetkin ovat eh, eh, päässeet käyttämään tätä arviointi kertomu, arviointiselvitystä tästä asiasta. Sinähän tarvitaan yhteistä, yhteisiä pyrkimyksiä enemmän, minusta näyttää siltä. Eli jos positiivisia merkkejä onkin ollut tilanteessa, esimerkiksi joitakin mekanismeja, joilla seurataan kidutusta, on otettu käyttöön, ja pientä julkista keskustelua on Kiinassa vaikeista asioista, niin silti näyttää siltä, että monissa suhteissa ihmisoikeustilanne Kiinassa on pahentunut. Ei minunkaan tarvitse varmaan luetteloida näitä niin, tapauksia, jotka ovat pelkästään yksittäisiä tapauksia, vaan ne heijastavat yleensäkin yksilönvapauksien ja oikeuksien synkkää tilannetta tässä tärkeässä maassa. Liuksia Bo pidätettiin ja tuomittiin intellektuaalisen manifestiperuskirjan tekijänä 2008 kausi Schengenin asiana ja katosi. Ja äh, salaperäisesti äh, ilmestyi jälleen esiin. Ja Saharov-palkinnon voittaja Hu Jia on edelleen vangittuna ja kärsii huonosta terveydestä. Joten ihan muutama esimerkki tässä siitä, mitä tapahtuu. Ja minun täytyy mainita, että olen hyvin huolissani raporteista että edelleen Falun Gongia brutaalisti vainotaan. Tätä ei pitäisi unohtaa. Nyt kollegat ja ystävät, meillä on useita kunnianarvoisia puhujia kulmistilaisuudessamme. Ensinnäkin haluaisin antaa puheenvuoron Lordi Teversonille, joka on Brita- äh, Yhdistyneen kuningaskunnan ylähuonoista. Hän on myös Eurooppa-komitean edustaja, ja hän puhuu tästä äh, raportista, jonka otsikko on Tähtiä ja lohikäärmeitä. Haluaisin antaa teille 10 vuoden äh, minuutin puheenvuoro. Puheenjohtaja, kiitoksia. Entisenä meppinä on suuri ilo olla takaisin täällä parlamentissa. Ensin hiukan taustaa tähän tästä raportista ja kiinnostusta. Kuulostaa ehkä ilmiselvältä, mutta sen tämä on tärkeä äh, taustatieto. Ihmisoikeudet Kiinassa ovat erittäin tärkeitä kysymyksiä, koska on 1,3 miljardia ihmistä. Lähes neljännes koko ihmisrodusta asuu siellä. Mitä tulee Eurooppaan, Eurooppa on Kiinan suurin markkina-alue, mitä tulee sen vientiin ja kasvun lähteeseen entinen suhteemme EUn ja Kiinan välillä on peräisin vuodelta 2005, jolloin saatan aikaan kauppayhteistyösopimus ja tämä sopimus on viimeisin sopimus ja se on edelleenkin voimassa ja tietenkin se on todellakin vanhentunut ja tällä hetkellä neuvotellaan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta. EUn suhde Kiinaan muuttui huomattavastikin vuonna 2003 monin tavoin koska odottiin, että AC-saarto lopetettaisiin, mutta näin ei tapahtunut johtuen USA painostusta aivan erityisesti, ja Kiina ei enää nähnyt tavallaan EUta riippumattomana toimijana maailmassa. Ja sitten yksi asia myös, joka pitää muistaa taustatietona, on, että EUn omat toiminta on ollut tuskin kovin kiitettävää Kiinassa. 1800-1900-luvulla eurooppalaiset suurvallat Kiinassa – eivät todellakaan juuri auttaneet Kiinaa mitenkään, eivätkä sen, sen aikaisia kansalaisia. Ja sitten kun ajatellaan 90-luvua, silloin yhdistynyt kuningaskunta lähti Hongkongista ja jätti sen tällaiseksi epädemokraattiseksi alueeksi. Ja meidän pitää pitää tämä mielessä, kun ajattelemme pitkää historiaa, joka ja kiinalaisen hallituksella on myös pitkä muisti. Monin tavoin Kiinasta on tullut tällainen maailmankansalainen. Se ei ole oikeastaan antanut panostaa, vaikka kuuluu pysyvästi YK tulosneuvoston. Se ei ole toiminut tavallaan pitkäänkään aikaan maailman kansalaisena. Nyt se toimii näin, mutta selvästi se näkee oman suverenisuutensa avainkysymyksenä ja sen sisäiset asiat ovat kansakunnan omia asioita. Ja tämä onkin alue, joilla hankaluuksia Kiinan ja EUn välillä on, johtuen näistä asenteista. Mitä tulee sitten taustaan, omaa mä ajatellen, geopoliittisemmin ajatellen, niin tässä tarkastelemmeko todellakin G2 tulevaisuutta, jossa olisi mukana vain Kiina ja USA. Olisiko tämä ainoa suhde, jolla on merkitystä ja EU olisi sitten syrjäytetty. Haluaisin palata tähän jatkossa, mutta sanoisin, että olemme vahvasti sitä mieltä, että täm, tätä ei pidä sallia, eikä se olisikaan, varmasti toteutuskaan. Sitten avainkysymys vielä taustasta Tämä tuli vahvana viestinä Kiinassa, että tiedättekin sen, nimittäin on joitakin periaatteita, joita Kiina ja sen hallitus eivät tule vaihtamaan. Yksi on yksi Kiina, ei vain ajatellen Taiwania, mutta ajatellen myös ihmisoikeuskysymyksiä. Tibet on myös tällainen ratkaisevan tärkeä kysymys. Ja sitten on puolue, ja tulee olemaan yksi puolue Kiinassa jatkossakin, ja se näkee tapansa pysyä legitiimisti vallassa sitä kautta, että se mahdollistaa kansallisen äh, muutoksen. Onko se sitten ilmastonmuutoksesta tai muista kysymyksistä, kas, ka, taloudellinen kasvu, elintason nostaminen on avaintavoitteena, kun pyritään pysymään vallassa. Mutta valtavia ihmisoikeusongelmia on kuolemanrangaistus esimerkiksi. Siellä tapahtuu eniten teloituksia koko maailmassa pidätykset ilman oikeudenkäytöksiä, uudelleenkoulutus työohjelmien kautta. Demokratia ei ole kylätasolla tavallaan jatkuvasti häiritään ihmisiä, jotka puolustavat ihmisoikeuksia Kiinan rajojen sisällä. On vain vähän uskonnonvapautta vapautta Falun Gong, jonka mainitsitte puheenjohtaja, mutta tämä koskee myös perinteistä katolista kirkkoa esimerkiksi. Vieläkin kidutusta tapahtuu ja vaikka vaikkakin Kiina on allekirjoittanut kansainvälisen yleissopimuksen kansalaisvapauksista, se on vuodelta 1995, sitä ei ole koskaan kuitenkaan ratifioitu. Nyt kuitenkin kaiken tämän jälkeen Kiina, kun keskustellaan näistä kaikista kysymyksistä heidän kanssaan, he tekivät erittäin selväksi, että heidän kannaltaan katsottuna ihmisoikeudet Kiinassa eivät koskaan ole, ole voineet paremmin viimeisen 2000 vuoden aikana. Tämä tavallaan antaa heidän näkemyksensä menneisyydestä ja näistä aikarajoista, joissa he toimivat. Ja selvästikin he sanoisivat, että taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet, jotka ovat parantuneet huomattavasti viimeisen kahden vuosikymmenen aikana, ovat äärimmäisen tärkeitä ja ne saavat prioriteettiaseman. Me olisimme tästä eri mieltä, mutta mielestäni meidän pitää kuitenkin tunnustaa, että suurin liike kohti vuosituhat tavoitteiden toteutusta on tapahtunut Kiinassa sen politiikan kautta. Ja tietysti he näkevät sitten EUn taustat ja pohtivat, miten me olemme kohdelleet romaneja joissakin, joillakin alueilla, miten ka- äh, ihmiskauppaa käsitellään, miten luovutetaan ihmisiä ja, ja pidetään myös ilman oikeudenkäyntiä joskin maissa. Joka puoli vuosi, puoli vuosittain pidetään ihmisoikeus, vuoropuhelua Kiinan kanssa, se on va- va- oikeastaan menestystarina EU on ottanut esille onnistuneesti tapahtumia, tapahtumissa. Olemme tehneet selväksi sen, että EU arvostaa ihmisoikeuksia ja se on tärkeä kysymys kansainvälisessä politiikassa, ei ole vain tällainen sisäinen kysymys, sisäpoliittinen kysymys ja huomattavasti olemme laatineet tällaisia onnistuneita kansallisyhteiskuntaprojekteja, oikeusvaltioperiaatteita oikeusten ohjelmien yhteyksissä. Ne ovat todellakin toteutuneet erittäin hyvin. Mutta sen komissiosta olemme komissio kuulee, niin he eivät näke, näe tätä kovinkaan tärkeänä. Ne nähdään paljon tärkeämpänä Pekingissä toimivien EU-virkamiesten kohdalla. Kun ajatellaan ongelmat, jotka liittyvät tähän vuoropuheluun, usein tämä on tästä rituaalista, sitä on rajoitettu, korjataan sitä, kuka osallistuu Kiinan puolelta aivan erityisesti. Ja mitä tulee itse, itse EU-hun, on selkeä strategia hajota ja hallitse, jota Kiina harjoittaa EU-valtioiden suhteen. Ja kun ajatellaan valtionjohtajat, jotka ovat viimeiseksi puhuneet Dalai Lama, tämä on esimerkki tästä. Jotkut jäsenvaltiot yrittävät saada etuaseman. Mutta ei ole mitään vastaista yhteyttä kuitenkaan kaupallisen toiminnan välillä ja miten on käsitelty taas ihmisoikeuskysymyksiä. Mutta uskomme, että viime vuoden aikana Kiina on edistynyt ja siitä on tullut esimerkiksi ihmisoikeuskysymyksiä. Tässä on esimerkki Akmal Hän oli eurooppalainen kansalainen, joka telotettiin viime vuonna huolimatta siitä, että kaikki EU-valtiot vastustivat vahvasti. Ja tämä oli valitettavaa. Ja miten haluaisimme että asian, asioiden kehittyvän? Tietysti ei ole mitään sijaa että oltaisiin tyytyväisiä tähän tilanteeseen. Meidän pitää tehdä työtä solidaarisesti, meidän pitää olla johdonmukaisia ohjelmissamme, erityisesti ne tulee ihmisoikeustapaamisiin. Näiden agendojen pitää olla johdonmukaisia, asioita pitää seurata ajan mukana. Olemme nähneet, että vain yksi jäsen EUn ihmisoikeushenkilö kuntaa oli paikalla Pekingissä. Tätä pitää korjata. Meistä ihmisoikeusdialogia pitää avata paljon enemmän laajemmalle laajemmalle taholle. Kumppanuus- ja yhteistyösopimusta ei itse allekirjoittaa, mutta siihen pitää liittää tällainen ilman vahvaa ihmisoikeuselementtiä. Ja erityisesti uskomme, että meidän pitäisi jatkossakin tehdä työtä Kiinan kanssa niissä asioissa, joissa Kiina haluaa itse kehittää ihmisoikeusvaltiokysymystä ja sellaisissa asioissa, joista Kiina hyötyy, jos se toteuttaa paremmin ihmisoikeustoimintaansa. Kiina on ollut kaikkein menestyksekkäin maa, kun on poistanut köyhyyttä kansalaisten parista. Kaikki ei pyöri kuitenkaan USA ja Kiinan ympärillä pelkästään EUlla on erittäin merkittävä rooli. Jo ehkä Lissabonin sopimuksen jälkeen tämä ulkosuhdehallinto antaa vielä enemmän viipuvaraa toimia, mutta loppujen lopuksi Kiinan ihmisoikeus tulokset eivät ole hyväksyttäviä, kun ajatellaan meidän tilannetta täällä EU-ssa. Kiitoksia. Minun täytyy sanoa, että en ole ollenkaan yllättynyt, että te EU-valikunnan jäsenenä eh, olette ollut mukana näin erinomaisen raportin tekemisessä ja kun tiedämme valikuntanne ja sen tekemään työn EU-asioissa ja te tunnette EUn läpikotaisin, niin kiitoksia tästä monipuolisesta kuvasta, jossa tunnustettiin myös Kiinan suuri edistys monilla sosiaalisten ja taloudellisten oikeuksien aloilla. Ja nyt Valjan Hai saa puheenvuoron kymmeneksi minuutiksi. Hän on kaveroinut pitkään sen puolesta, että toteutettaisiin ihmisoikeuksia Kiinassa. Hän oli kansalaisuuden perustaja, jonka nimi on Beijing Aixing Sing, terveysinstituutti. Sitä kutsuttiin ensin nimellä Xiaixing. Ja herra Van Jan Jai Hu Jianin kanssa teitte tämän Daniel Hai on tehnyt kovasti syrjinnän torjuntatyötä ja hiv uhrien puolesta tehnyt työtä muiden virustautien uhrien puolesta. Ja hän on tehnyt työtä myös etnistin ja seksuaalivähemmistöjen puolesta Kiinassa. Hänen työhönsä kuuluu myös tietoisuuden kasvattaminen kansalaisoikeuksista Kiinassa. Ja meillä täytyy mainita, että yksi rohkeimmista puolista kuuluu siihen, että lisätään kapasiteettia äh, lesboryhmille Kiinassa ja seksuaaliterapeuttien koulutustyö. Olkaa hyvä. Madam äh, Chair. Puheenjohtaja, puheenvuorokunnan jäsenet, haluaisin kiittää siitä, että nyt on kutsuttu puhumaan tänne valiokuntaan, mikä on tämmöinen mahdollisuuden esitellä vaikeuksia, joita järjestelmän ja minulla on ollut. Kiinassa, etenkin viimeisten kuuden kuukauden aikana. Minusta on tärkeää, että Euroopan unioni strategisesti ajaa kansalaisyhteiskunnan edistymistä ja Kiinassa niin, että luodaan strategiset suhteet näihin järjestöihin. Kansanterveyden alalla olen asiantuntijoina mukana Aitsin torjunnassa yli 20 vuotta, mutta valitettavasti jo joutunut lähtemään jälleen kerran maastani nyt toukokuussa. Joten toivon, että voisin saada apua Euroopan unionilta. Minä voin laillisesti vielä palata Kiinaan, mutta ympäristö ei ole kuitenkaan tukenut työtäni, joten jos palaan Kiinaan, en voi toimia järjestöni puitteissa turvallisesti. Ja minä itsekin voisin joutua syytetoimiin kohteeksi hallituksen taholta. Viimeisten kuuden kuukauden aikana meidän järjestömme on joutunut 12 valtioviraston kohteeksi. Se perustiin 1994 alun perin sosiaalisena hankkeena 2002 joulukuussa 2002 kollegani Hyja ja minä ja eräät muut ihmiset, me perus, rekisteröimme järjestömme yrityksenä. Myöhemmin hallitus päätti, että meidän organisaatiomme täytyy muuttaa nimeämme, mutta silti pidimme sen nimenä tämän Beijing Institute. Hallitus on siis asettanut rajoituksia kansalaisjärjestöjen kehitykselle, joten monet järjestöt, kuten meidänkin järjestämme, joutuvat rekisteröitymään yrityksenä niin kauan kuin olemme tekemisissä verojen ja rahoituskysymysten kanssa. Beijing Hesha Institute. To AIDS prevention and protection of... Tarkoituksena on suojella ihmisten terveyttä. Olemme ennen kaikkea kiinnittäneet huomiota ihmisiä, jotka ovat marginaalisissa olosuhteissa. Olemme tekemissä homoja lesboyhteisön kanssa, transseksuaalien kanssa, etnisten vähemmistöjen, mahmuteen kanssa ja ihmisten kanssa, joilla on homo, hemofilia tai joilla on AIDS. Viimeisten vuosien aikana olemme auttaneet luomaan kansainvälisiä, kansainvälisiä järjestöjä, jotka ovat työskennelleet AIDS-kysymysten kanssa yleisesti. Pekingin Aising eh, järjestö on ollut tärkeä toimi siinä, että se on paljastanut veriskandaalin Kiinassa. Tässä vaiheessa olemme pyrkineet suojelemaan ihmisten oikeuksia, ihmisten oikeuksia, jotka elävät AIDSin kanssa. Ja äskettäin olemme käynnistäneet työmme etnisten vähemmistöjen piirissä, jotka, joihin vaikuttavat vakavasti AIDS ja huumeet. Joten Viimeisten kuuden kuukauden aikana järjestömme on kokenut paljon hallituksen harjoittamaa häirintää. Yleisesti ottaen 16, 16-vuotinen juhlapäivämme kiellettiin, hallitus kielsi sen. Maaliskuussa poliisi oli talonin ulkopuolella ja työryhmämme, joka käsittelee pyrki tukemaan seksityöntekijöiden asemaa, sen toiminta kiellettiin. Ja on asetus, joka kiellettiin eh, tiedotusvälineitä kertomasta meidän työstämme. 18. maaliskuuta Beijingin alueellinen teollisuuden ja kaupan osasto, jonka, joka on rekisteröinyt meidät, tuli ja teki takavarikointeja ja sanoi, että nimi, jota me käytimme toiminnassamme, ei ole se nimi, jolla meidät on rekisteröity. Tällä perusteella meidän eräitä toisiakin organisaatioita kiellettiin viime vuonna. Maaliskuun lopulla verovirasto Beijingin alueelta tuli tekemään verotutkimuksen meidän toimistiloissamme. Ja Tämä oli toinen kerta, kun olemme saaneet tällaisen ilmoituksen ja olemme tällaisen tutkimuksen kohtana missä kahden vuoden aikana. Tämä selvityksen kautta me halusivat nähdä myöskin kaikki työasiakirjat, joita meillä on, meillä olemme tehneet viimeisen kahdeksan vuoden aikana. Kaikki paperit, jotka liittyvät meidän rahoitukseemme, kaikki kertomukset ja paperit, jotka liittyvät yksityistietoihin, jotka ovat työskennelleet meille vuosien, viimeisten vuosien aikana yli tuhannen ihmisen yksityistietoja liittyi näihin tietoihin. 30. maaliskuuta äh, esitelmäni Guangzhoun yliopistolla keskeytettiin. Poliisi keskeytti seuraavan päivänä kaikkia Guangzhoun, kaikki Guangzhoun yliopistot saivat ilmoituksen siitä, että ne eivät saisi kutsua toisien ajattelijaa äh, Wanyan Haita pitämään äh, esitelmiä ja se meidän toimistossamme kävi paloturvallisuuden tutkijat tutustumassa tiloihin tutkimassa ne ja sitten ne, virast, ne jotka, jotka ovat auttaneet meitä tiedotusaineiston, valistusaineiston julkaisemissa, heidänkin toimintaansa tutkittiin. Kolme kirjaa, jotka me olemme julkaisseet, julistettiin laittomiksi, turvallisuusviranomaiset julistettiin laittomiksi. Joten me emme ole ainoa kansalaisjärjestö, joka on hyökkäyksien kohteena. Viime vuonna Beijingissä verovirasto tarttui Open Constitution-aloitteeseen ja sen toimintaan. Longomin johtaja pidettiin 20 viikon ajaksi. Yhä useammat kansalaiset joutuivat siis hallituksen hyökkäyksen kohteeksi Oxfam. Sen toimintaan puuttui opetusministeriö naisten laillisen oikeuden keskus, joka on ollut työyhteydessä Pekin yliopistoon, tämä toiminta keskeytettiin. Ja verkkosivuilla kerrotaan kansallisen toiminnasta, sekin lopetettiin. Joten ennen kaikkea hallitus on osoittanut uutta politiikkaa, joka on alkanut toimia ensimmäinen maaliskuuta. Ja kysymys on ikään kuin tällaisesta tulisesta, tulimuurista ulkoisten lahjoittajien ja kotimaisten toimijoiden välillä, siis niin kuin firewall internetissä. Siis ulkomaiset avustavat tahot ja kiinalaiset sisämaassa toimivat järjestöt, neiden välillä on ollut tällainen katkaiseva muuri. Joten Kiinan hallitus siis on myöskin nyt tarttumaan muihin kansalaisyhteistyöryhmiin, internetaktivistien suuntaan, uskonnollisiin ryhmiin, ihmisoikeusasianajajiin, suuntaan poliittisiin toisinajattelijoihin, etnisiin vähemmistöjen kuuluviin aktivisteihin. Kiinan hallitus pyrkii valvomaan internettiä ja kieltämään sen, että tiedotusvälineet julkaisivat uutisia. Mitä tulee sitten ihmisoikeusvuoropuheluun, Esittäisin siitä muutaman kommentin. Minun kannaltani katsottuna EUn ja Kiinan, EUn Kiinapolitiikka on sitoutunut myöskin tällaiseen poliittiseen ihmisoikeusvuoropuheluun ja siinä pitää myöskin edistämään Kiinan siirtymistä avoimeen yhteiskuntaan, joka perustuu oikeusvaltion periaatteeseen ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Joten minä ehdottaisin sitä, että EQ EU pitäisi yhteyttä Kiinan hallitukseen, mutta sen täytyy myös kehittää politiikkaansa ja suhteitaan kansalaisyhteiskuntaan Kiinassa. Joten olisi todella hyvin tärkeää, että EU loisi strategiset yhteydet kansalaisyhteiskuntaa, että se voisi saada aikaan strategian, jolla tuetaan kansalaisyhteiskuntaa niin, että kansalaisyhteiskunta voisi olla osallistumassa vuoropuhelussa ja minun suositukseni olisi, Euroopan komissio voisi julkaista tietoa, kommentteja, verkkosivullaan järjestää konferensseja, jotka koskettelevat näitä vuoropuheluja niin, että kansallisuuskunnallakin olisi pyöränpidän tapaamisia, jos voisi valita omat edustajansa vuoropuhelussa. Kansallisyyskunnalliset voisi valita omat edustajansa puol- vuoropuhelua varten jotta nämä edustajat olisivat myöskin mukana vuoropuhelussa. Kiinan kansalliskunta voisi silloin pyytää myös hallitusta osallistumaan tähän vuoropuheluun. Vuoropuhelun jälkeen EU-komissio tai jäsenvaltioiden suurlähettiläät voisivat järjestää tiedon jakamista kansallistuskunnalle kaikkialla Kiinassa myöskin kansainväliset kansalaisjärjestöt osallistuvat vuoropuheluun, niidenkin tulisi harjoittaa yhteistyötä kiinalaisten kumppaneiden kanssa tässä vuoropuhelussa. Joten rahoituskysymyksistä ehdottaisin, että Euroopan komissio kehittäisi Kiinan yhteiskunnan ja riippumattomien kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja ihmisoikeuksien puolesta kanssa erikseen lisääntyvää toimintaa, koska toiminta on lisännyt tarvetta saada tukea, joten ehdotaisin, että komissio lisäisi budjettiaan kansalaisyhteiskunnalle ja ihmisoikeuksien puolustajille. Annan muitakin kommentteja kirjallisessa esityksessä, jonka annan teille lopuksi. Ehdottaisin, että poliittinen kilpailu on avain kansallisyhteiskunnan kehittymiseen. Ilman poliittista kilpailua Kiinan hallitus ei tule kiinnittämään huomiota siihen, miten kansalliskunta kehittyy. koska ihmiset eivät ole järjestäytyneitä. Joten Kiinassa sisäisesti tällä ei ole mitään tuloksia heille, siis hallitukselle, joten kehottaisin, että kansainvälinen yhteisö tukisi, auttaisi kilpailevien puolueiden syntymistä Kiinassa. Very much for your statement, uh, Kiitoksia lausunnostanne, herra Janhai. Olemme kuulleet näistä vaikeuksista ja häirinnästä. Ja olemme kuulleet joitakin hyvin mielenkiintoisia huomioita ja huomioita EU-Kiina ihmisoikeusjärjestöstä, niitä Lord Tevenstadiltakin kuulimme. Palaamme siihen varmaan keskustelussa. Ja nyt professori Mari Holtzman viiden minuutin puheenvuoro. Professori Holtzman on arvostettu asiantuntija Kiinasta ja hän on järjestön Solidarité Shin nimeltään eh, myöskin johtaja. Je vous suis très reconnaissante de... Olen erittäin kiitollinen, että saan tulla tänne puhumaan tänään ja olen, minulla on suuri kunnia puhua herra Vanjan Hain jälkeen. Seuraan hänen työtään jo use, olen seurannut hänen työtään jo useiden vuosien ajan ja ihailen hänen päättäväisyyttään ja rohkeuttaan. Voin vain tukea hänen ehdotuksiaan ja hänen kommenttejaan siitä, että on todellakin ehdottoman välttämätöntä auttaa Kiinan kansalaisyhteiskuntaa. Se on välttämättömyys, joka ikävä kyllä on tullut aika huonosti ymmärtyksi, ei nyt Euroopan komissiossa, mutta läntisessä yleisessä mielipiteessä. On totta, että 30 vuotta taloudellisia uudistuksia Kiinassa on saanut aikaan kiistattomia tuloksia, mutta se kuitenkin peittää taakseen ratkaisevan tärkeän kysymyksen. Nämä 30 reformin vuotta eivät ole liittyneet poliittisiin uudistuksiin. On kaikkein tunnetuimmat rikkomukset ovat hyvin dokumentoituja asioita, tällaisen rauhan aukion liikkeen tukahduttaminen, valunkongin kohtelu, miten joka vuosi tuhansia ihmisiä tuomitaan kuolemaan Kiinassa. Ja sitten usein todetaan jälkikäteen, että kymmenkunta on tuomittu täysin sattumanvaraisesti johtuen vainosta ja on kirjoitettu, että saadaan aikaan tunnustus on erittäin brutaalisti tukahdettu rauhanomaisia, korostan rauhanomaisia mielenosoituksia. Tämä ei tietenkään osoita mitään huomattavaa edistystä, kun ajatellaan ihmisoikeustilannetta ja ihmisoikeuksien noudattamista. Ja aivan hiljattain viime huhtikuussa tutkija Ralilin Min, tutkija, joka laati artikkelin, siinä hän kehittelee tämänhetkistä Kiinan hallituksen teoriaa jonka täytyy olla tietynlainen. Sen pitää osoittaa joustavuutta, kun se puhuu kansainvälisen yhteyksen, mutta erittäin ankara ja tiukka pitää olla sisäisesti. Tämä kaksinainen diskurssi on todellinen ongelma, jotta voidaan, kun pyritään ymmärtämään kunnolla Kiinaa, tämä tutkija lisää toisenkin käsitteen. Pitäisi yrittää mahdollisimman pitkälti säilyttää tietty opasiteetti, estää näkemästä todellista tilannetta talouden ja sotilaallisella alalla. Yhä enemmän määrin Kiinan strategia tavallaan on transparentti kyynisyydessään. Siis ymmärretään, että tukahduttaminen, sorto on väline, jota hallitus käyttää, kun se hallitsee kansansa Kiinassa. Ja jopa väkivallan käyttö, se on kasvussa. Voimme, olemme nähneet yhä määrin mafios, mafian kaltaisia toimia, jotka kohdistuvat kansalaisyhteiskuntaan. Ja väkivalta saattaa olla aivan poikkeuksellisen julmaa. On selvää, että ihmisoikeus, Euroopan parlamentin ihmisoikeusvaliokunnan ponnistelut tai YK on toimet ovat onnistuneet jossakin määrin 90-luvun lopulla. Silloin Kiisa halusi mukaan maailman kauppajärjestöön, mutta vuodesta 2001, ja kun se liittyi sitten WHOhon, anteeksi, WTO ja piti olympialaisensa, niin mielestäni sitten Peking on lakannut toimimasta täysin johtuuko se siitä, että 25. joulukuuta 2009 tämä henkilö tuomittiin 19, vuodeksi vankilaan. Se ei ole mikään sattumas. Tässä tavallaan sanottiin lännelle, että tässä tämä joula, jonka me itsellemme annamme, ja näin me ajattelemme teidän ponnisteluistanne, kun pyritte puolustamaan ihmisoikeuksia Kiinassa tämä ei ole mikään asia, joka pitäisi ottaa kevyesti. Tämä on erittäin merkittävä asia, erityisesti koska hallitus Kiinassa pitää kiinni, päivämäärästä Kiinassa noudatetaan otetaan huomioon kaikki tärkeät päivämäärät ja silloin aina on erittäin suurta jännitettä ilmassa, ilmapiirissä ja väkivalta kasvaa kansallisyhteiskuntaa vastaan. Ja kuitenkin läntinen yleinen mielipide on yhä enemmän ihastuksissaan Kiinan toiminnasta. Se on tällainen taloudellinen mahti, joka on noussut ja huomattu huolimatta eh, journalisten hyvästäkin työstä, niin silti tällaista väärää tietoa ennenkin edelleen antaa kiinnosta. Me jatkuvasti saamme kuulla leistä, jotka lopetetaan, jos puolustetaan joitakin eh, ihmisoikeuspuolustajia tai demok- demokraattisia kysymyksiä Kiinassa. Sitten pikkuhiljaa nämä lehdet häviävät. Kaikkein valitettavinta näistä on tämä Far Eastern Economic Review, joka toimi Hongkongissa, joten ei olekaan hämmästyttävää, että se oli yksi kaikkein järjestelmistä äh, konkurssista tavallaan, mutta monia muitakin esimerkkejä löytyy. Ajattelen erityisesti pientä mm, do, mm, tuo, mm, elokuvaa tuo, tuotantoyritystä, joka teki dokumentteja viime viikolla. Se lähti Pekingistä, kun oli kyseessä 20. vuosipäivä tausen rauhan tapahtumista. Hikareen toimistot saivat kokea kolme yleistä murtoa ja varastettiin DVDitä ja tietokoneromppuja ja niin edelleen. Ja Kiinan viranomaiset tiesivät näistä asioista ennen kuin ne julkistettiin esimerkiksi Ranskan tv ja Ranskan TVltä pyydettiin, että ei tietoja levitettäisi. Tästä, tämä olisi selkeä esimerkki brutaalista sensuurista, joka kohdistuu Ranskan mediaan, ja nyt se joutuu sitten keräämään kamppeensa ja lähtemään Kiinasta. Nyt kun on onnistunut tällaisessa tä- lähes täydellisessä sensuurissa, mitä tulee näihin arkoihin aiheihin, kuten Tiibet, sen Tiedämme ja niin edelleen, niin pikkuhiljaa Kiina onnistuu harjoittamaan myös sen suuria lännessä eri tekniikkojen avulla, jotka ovat varsin hienovaraisia. Me tietenkin tunnemme, miten on tällaisia järjestöjä, jotka toimivat koko maailmassa ja jotka sitten toimivat ka- kansallisissa yliopistoissa ja, ja opiskelijat tavallaan itse valitsevat näitä itsesensuurin aiheita. Ja tämä estää joitakin aiheita, esimerkiksi TCn aiheita, jotka ovat liian Ähm, arkaluontoa. Silloin ihmiset eivät enää saa viisumia mennä Kiinaan. Jotkut kollegani ovat luopuneet Kiinan matkasta, koska pelkäsivät, että he eivät saa viisumia ja jatkossa sitten heidät pannaan mustalle listalle. Haluaisin lisätä, että minä itse olen ollut 15 vuonna ja mustalla listalla minulla on kuitenkin kai, minulla on täysi puhevapaus ja koska enää en voi käydä Kiinassa, niin näin voin puolustaa ihmisoikeuksia Kiinassa ilman, että kukaan vastustaa. Tämä on siis suuri vapaus, josta minä voin nauttia, mutta siihen liittyy valtava hinta sinologille Kiinatuntijalle, joka haluaa juuri seurata, miten yhteiskunta siellä kehittyy. Voin huomioida myös sen, että systemaattisesti on tällaisia tahoja, joissa on tullut ammattimaiseen tavallaan kiistävät kaikki tiedot, on kyseessä kaikkein tärkeimmistä tiedon lähteistä tai pienemmistä. Kuka tahansa voi avata oman bloginsa Kiinasta ja kertoa viimeisistä huomioistaan ja matkostaan sinne yhdenkin päivän aikana, välit, vä, vä, yhdenkin päivän aikana ja välittömästi saa lukea kommentteja, jotka pyrkivät osoittamaan oikean sävyn, jos joku tie piti, tienrakennetta piti lopettaa kuukauden mennessä, ne, se ei enää toimikaan, niin heti välittömästi näitä virallisia tietojen kiistäjiä tulee. Ja sanotaan, että tämä on aivan normaali, ei näin ole ollut, ollut ja niin edelleen. Siis tietoja kiistetään ammatillisesti tavallaan. Ja tämä, tätä voidaan todeta, sitä kutsutaan huumauksia Kiinassa ihmiset, jotka saavat palkkaa 50 senttiä joka kerta, kun he pyrkivät ohjaamaan diskurssia oikeaan suuntaan niin sanotusti. Jos he pysyvät netissä parikin tuntia, niin heille maksetaan jokainen enemmän. Mutta heille maksan tällainen palkkio aina. Tämä sensuuri-ilmiö liittyy samanaikaisesti ja meidän pitää olla tässä erittäin valppaina. Kiinan, Kiinan ti- tiedotusvalta on todellakin valtavasti kasvanut. Median huippukokouksessa Kiina investoi valtavia summia, kymmeniä miljardia euroja uusiin maailmanlaajuisiin medioihin ja myös uuteen englanninkieliseen TV-aseman CNC Worldiin, jonka pitäisi saavuttaa valtavasti katsoja koko maailmassa. Voidaan myös todeta, että kiinalainen jär... yritys toimii myös Times Squarella New Yorkissa, ja tämän tyyppisiä ilmiöitä nähdään yhä enemmässä määrin. Englanninkielinen TV täydentää monia Kiinan tiedostoimiston toimia ja hallitus Li Chongqingin presidentti sulla ilmoittaa, että he haluavat kansainvälistä näkyvyyttä, johon liittyy pe- kiinalainen perspektiivi. Tämä pyrkitys tietysti on ymmärrettävää ja lopetan aivan pian. Kiinan media tietysti saa kohdentaa toimintansa kansainvälisen yleisöön, mutta kuitenkin se, että hirtautua tavalla sensuroidaan kiinalaisia toimittajia, se on järkyttävää. Ja jos EU vain voisi, niin sen pitäisi lisätä tietolähteitä kiinan kielellä ja kohdentaa toimintansa kiinalaisiin, jotta annettaisiin heille moniarvoisempaa, sävykkäämpää tietoa läntisestä politiikasta kaikilla alueilla, kyseistä Afrikasta, Kiinasta, Lähi-idästä, mistä tahansa, jotta edes yritettäisiin tavallaan saada uutta tasapainoa tähän epätietoon, jota kiinalainen media levittää. Uh, we are fascinated by your very, uh... Meitä kiehtoo teidän hyvin yksityiskohtainen ja tarkka analyysi näistä kehityskuluista ja erityisesti tämä esimerkki sensuurista ja miten sitä laitetaan käytäntöön. Ja myöskin suosituksenne siitä, että mitä EU pitäisi tehdä, joten palataan tähän keskustelussa. Sitten lopuksi vielä puhuja, joka edustaa kansainvälistä Tibet-kampanjaa. Kyseessä on herra Vänsa Ammeten. Hän on eu johtaja. Tässä kansainvälisessä Tibet-kampanjassa täytyy muistaa, että 8. maaliskuuta 2008 kansanousun jälkeen on vielä satoja tiipetiläisiä, jotka ovat vankilossa ja raportit, joita saadaan uskomattoman julmasta kohtelusta, erityisesti jos he ovat uskonnollisia henkilöitä, niin sitten kohtelu on vieläkin julmempaa. Herra Meten, teillä on puheenvuoro viisi minuuttia. Madame la présidente, mesdames et messieurs. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, kun keskustellaan ihmisoikeuksista ja niin edelleen, tätä, tämä pitää nähdä laajemmassa yhteydessä. Ajatellen poliittisia ja strategisia suhteita EUn ja Kiinan välillä. Tämä logiikka tulee olemaan tässä ohjenuorana puheenvuorossa. Niin tämä tulee Kiinan kysymykseen, onko seitsemän jäsenvaltiota toimivat vähän eri tavoin. Tämä ei ole mikään salaus kenellekään ei ole samalla linjalla Tiibetissä tai ihmisoikeuskysymystä, mitä Eurooppa haluaa, minkälaista strategiaa se haluaa harjoittaa, mihin se pyrkii poliittisesti keski- ja pitkällä aikavälillä, mitä prioriteetteja sillä on mihin se pyrkii, mitkä ovat punaisia linjoja ja rajoita, se ei voi enää hyväksyä. EUlla täytyisi olla erityisedustaja Tiibetin kohdalla. Pitäisikö sillä olla käytännössäännöt, miten siitä, miten kohdellaan Dalai Lama? Sitten kun ulkosuhteiden kolkea edustaja, pitäisikö, hänellä olla, ta, pitäisikö hänen tavata Tiibetin, Dalai Laman, niin kuin Obama, herra Obama teki? Näihin vastauksiin ei tällä hetkellä ole vastausta, ja Rova Aston hänen ulkosuudet hallinnossa joutuu käsittelemään näitä kysymyksiä uutta välinettä pitää johtaa poliittisesti ja johdonmukaisesti, eikä voida odottaa epämääräistä ja epäröidä ja olla näin pelokkaina. François Gormanin hiljattainen tutkimus Global China Policy, joka julkistettiin eh, Euroopan, Euroopan, Euroopan neuvoston julkaisuna, siinä puhutaan Kiinasta ja e- ehdotetaan globaalia lähestymistapaa EUlle. Ensimmäinen ehdotus näistä EUn pitää lisätä johdonmukaisuuttaan sisäisesti ja erityisesti koordinoida toimintaa jäsenvaltioiden ja toimielinten kesken. Tässä mielessä ruva puheenjohtaja minua hämmästytti, kun sain epävirallisesti tietää, että kaksi uutta vuoropuhelua Kiinan kanssa pidettäisiin pidettiin kesäkuussa tämän vuonna toinen koska sotilaista yhteistyötä, toinen taas ää, ase, aseistusta. Jos tämä on oikea tietoa, niin silloin se ei olisikaan ristiriidassa asesaaron kanssa ilmeisesti. Sitten EU pitää välttää pitää saada aikaan ulkosuhteita, kauppasuhteita, hallintoon liittyviä suhteita. Meistä on tärkeää olla eristämättä poliittisista neuvotteluista ihmisoikeuksia. Nämä ovat meidän ehdotuksia. Me pitäisi määritellä säännöt, jotka koskevat tiettyjen tuotteiden tuontia ja viintiä, niin kuin ne, joita valmistetaan työleireillä. Pitäisi e- e- estää se, että viedään uusita teknologiaa, arvioida jatkuvasti ihmisoikeuksien vaikutusta EUn kauppapolitiikkaan – Kolmanneksi Kiinan päätökset pitää tehdä korkealla tasolla. Pitää hyötyä ulkosuhdehallinnosta, jotta voidaan pohtia, minkälainen rooli Euroopassa diplomaateilla on, miten he olisivat mukana enemmän kansallisjärjestöjen kanssa, jotta saataisiin aikaan enemmän painoarvoa. Sitten miten määritellään eurooppalainen prosessi ja pyritään vastustamaan Kiinan painostusta koskien herkkiä kysymyksiä, kuten Tiibetin kysymys. ICT piti ensimmäisen kokouksensa Madridissa ja haluamme kiittää komissiota ja järjestäjiä huolimatta ennakoiduista toimista, joihin mm, Kiinassa ryhtyvät ja pyrkivät estämään puheenvuoron, niin pystyn kuitenkin lukemaan koko puheenvuoroni koskien myös vähemmistöjä ja taloudellisten ja sosiaalisten kulttuuristen oikeuksien edistämistä. Viittasin tietysti viimeisimpään raporttiin, joka löytyy myös täältä joka koskee tätä sortotoimintaa, joka kohdistuu älymystöön ja tiibetiläisiin muun muassa. Ja miten viranomaiset vastustavat Tiibetin itseilmaisua tavallaan. Pyritään saamaan aikaan keskustelua, mutta tehokkuutta vielä puuttuu. Me jaamme tämän Human Rights in China-näkemyksen, joiden mielestä pääeste prosessissa on tahdon puuta Kiinan viranomaisten kohdalla. He eivät halua muuttaa näitä sanoja todelliseksi muutokseksi. Päätavoite kommunistisessa puolueessa on säilyttää sosiaalinen kontrollinsa ja valta-asemansa. Tehdään tällaisia kosmeettisia muutoksia, kuten esimerkiksi voidaan valittaa kuolemanrangaistuksesta. Me suosittelemme, että lisätään avoimuutta eri seminaareissa ja arvioidaan sel- perustuen selkeisiin indikaattoreihin. niin voimme pahoitella sitä, että viimeinen Euro- EU-arviointi, ei, sitä ei julkaistu. Me olemme tällaisia liian hienovaraisia, se on tässä haitallista. Toinen suositus, pitäisi jatkossakin ottaa esille yksittäisiä tapauksia vangeista ja pyrkiä julkaisemaan listoja, jotta voidaan lisätä painostusta ajatellen vankien kohtelemasta vapauttamista. Sitten kolmanneksi pitäisi vahvistaa kansalaisjärjestöjen roolia, myös Euroopan parlamentin ja asiantuntijoiden roolia eri seminaareissa ja erityisesti pitäisi kohdistaa toimintaa ihmisoikeuspuolustajien Kiinassa. Pitäisi julkistaa nämä puheenvuorot ja sallia, että tieto kulkee eurooppalaisten kiinalaisten osallistujien kesken ja sitten tavallaan kohdentaa eri aiheita toisin kuin Madissa kävi. Sitten pitäisi koordinoida tiedonvaihtoa EUn ja muiden, jäsenva- muiden maiden kanssa, jotka käyvät vuoro- ihmisoikeusvuoropuhella Kiinan kanssa, kuten esimerkiksi USA puheenjohtaja. Kun ajatellaan tämän, tätä Mm, missä määrin kiinnostavat arrogantteja suhtautuen EUn arvosteluun. Yhdyn siihen, mitä täällä aikaisemmin sanottiin, että EUn pitäisi kohdistaa toimensa aivan erityisesti ti- tiibetiläiseen ja kansa- kiinalaiseen kansalaisyhteiskuntaan ja tukea edistyksellisiä voimia taloudellisten, talouden sosia- taloudellisten ja sosiaalisten kysymysten yhteydessä. tässä raportissa on suositeltu erityisesti sitä, että korostettaisiin juuri Tiibetiä EU-Peking-valtuustossa. Lopuksi olisi myös hyödyllistä, jos Euroopan parlamentti seuraavassa budjetissaan mainitsisi yhteistyöhankkeita, jotka kohdistuvat Tiibetin kansalaisyhteiskuntaan ja myös Tiibetin yhteisön, joka toimii maanpaossa. Kiitos. Thank you very much, Mr. Metten. Kiitoksia paljon, herra Metten. Esititte monia tärkeitä ehdotuksia dialogiin ja voin vain tehdä sellaisia johtopäätöksiä, että kaikki kolme puhujaa, mukaan lukien tavallaan myös Rova Holtzman, ovat painottaneet avoimuuden ja läpinäkyvyyden merkitystä, että vuoropuhelin saada enemmän avoimuutta. Koska tohtori Richardson on täällä Human Rights Watch-järjestöstä, joka on asianasioiden johtaja siellä, haluaisin antaa hänelle mahdollisuuden osallistua myös tähän keskusteluun. Olen pystynyt jo keskustelemaan virallisesti kanssanne ihmisoikeusdialogissa Kiinan kanssa. Tohtori Richardson. Thank you, uh, because... Kiitoksia. Koska aiemmat puhujat ovat jo kattaneet teeman ihmisoikeuksista Kiinassa, niin rajoitan äh, kommenttini EUn ja Kiinan suhteisiin ja joihinkin mekanismeihin siellä meidän uskomuksemme on, että EUn pitäisi hyödyntää enemmän sitä arvoa, joka kan, Kiinan hallitus antaa EU-Kiinan äh, suhteille. Äh, Se pitäisi tukea diplomaattisia taloussihteitä, mutta myöskin kansainvälisesti tunnettuja, tunnustettuja ihmisoikeusasioita, jotka ovat myöskin EUn ydintavoitteita. Haaste EUlle on tehdä yhtä voimakkaita interventioita Kiinan hallituksen osalta erityisesti Kiinan hallitukselle, kuten talouskeskustelulle vaikkapa. Kiinan hallitus hylkäsi EUn näkemyksen, niin EUn pitäisi tehdä ihmisoikeuksista merkittävän osan omaa viestiään Kiinan hallitukselle myöskin tämän YK on puitteiden ulkopuolella. Meidän näkemyksemme EU-Kiina-dialogista, erityisen mukaan lukien viimekäiset kierrokset, siinä ei ole ollenkaan viitearvoja. Ja jos Lord Sevensonin kieltä haluan käyttää, niin olemme samaa mieltä, että ne ovat ritualistiset ja hämärät. Arvioin on se, että neuvottelikorissa, joka pidettiin äsken Madridissa, oli marginaalisesti parempi laadun, tiedonlaadun suhteen, jota Kiinan hallitus oli halukas tuomaan neuvottelupöytään vastatakseen EUn eh, tiedusteluihin, mutta se ei ole tarpeeksi. Dialogi on myös ongelmat siinä mielessä, että eh, ei pelkästään rakenne ainakin nämä hallituksen mahdollisuutta verrata ihmisoikeusloukkauksiakin sisällä EUn sisäisiin sellaisiin. Sama ongelma on myös siinä, että muut kansainväliset järjestöt ja hallitukset – niillä on myöskin se dialogin kanssa, että harvat ihmiset hallituksen virastojen ulkopuolella, jotka osallistuvat näihin vuoropuheluihin, haluavat ottaa esille ihmisoikeuskysymyksiä, mikä jättää paljon minkä vuoksi monen tilaisuuksiin ei tar- äh, tartuta. Sitten viime, täytyy pitää mielessä, että seminaarien tarkoituksena on täydentää tätä virallista dialogia eikä olla irrallaan siitä täysin. Tämä sessio oli vähän parempi kuin aiemmat sessiot, jos ajatellaan sitä, että annetaan kansallisjärjestöille enemmän roolia keskusteluissa. Ja oli oikein, että ajatusvaihtoja sessioissa en sekoittaisi siltä merkityksen keskusteluihin ihmisoikeuksista, mutta ihmiset kuitenkin puhuivat toisille. Mutta meillä oli sellainen tunne, että tämä edustaisi jonkunlaista perustavanlaatuista muutosta, eikä se ole myöskään tarpeeksi hyvä. Se ei riitä. Erityisesti koskien sitä, että kansallisjärjestön osallistuminen on ollut ja edelleen on rajoitettua, vaikkapa niilläkin neuvottelukerroksilla, jotka käytetään Euroopassa, mikä on aika järkyttävää. Keskustelu on edelleen hyvin ongelmallista. Kiinalaiset osallistujat eivät ole kiinnostuneita parhaista käytänteistä, joita tuodaan neuvottelupöytään tai sitten jos ovat, niin he eivät ole sellaisessa asemassa, että voisivat te, äh, ryhtyä toimiin. Ja on vaikea saada kysymyksiin vastauksia. Minä hyvin hypoteettisia äh, kysymyksiä kysyin äh, kumppaneilta, että miten prosessin pitäisi toimia. En saanut edes siihen kysymyksen vastausta. On myöskin hyvin ongelmallista, että hyvin harvat todelliset kiinalaiset järjestöt pystyvät osallistumaan ja tämä on edelleen irrallaan tästä virallisesta dialogiasta. Mitä voitaisiin tehdä tilanteen parantamiseksi? Olisi, että ei suljeta pois ketään eurooppalaisen asioiden tai kansalaisjärjestöjen ryhmästä, joko kansallisuuden tai Kiinan hallituksen herkkyyden vuoksi heidän työtään kohtaan. Haluaisimme nähdä, että eurooppalaiset asiantuntijat tätä mukaan, joilla on joitakin tietoa Kiinasta niin, että heidän esitelmänsään olisi enemmän kattavuutta Kiinan sisäisiin asioihin, jotta Kiinan kansallisjärjestöt voisivat tuoda delegaatiot ennen virallisia neuvotteluja. Haluaisimme, että otetaan dialogeille niin, että ei mennä yhdestä toiseen ilman, että ne parantuvat sillä välin. Voitaisiin pyytää esimerkiksi aikatauluja ICPCPRn ratifioinnille voitaisiin pyytää sitoumuksia ja toisen sektorin vapauttamista voitaisiin pyytää. Olemme esittäneet tätä euroja vuosikymmenen ajan ja ylikin ja haluaisimme nähdä, että asioissa toimitaan myöskin kun EU, e EU siirtyy ulkosuhdehallintoon ja käsittelee dialogin arviointia seminaareissa. Kehotamme, että keskitytään edelleen periaatteisiin ihmisoikeuksista ja miten tehokasta diplomatiaa voidaan luoda niiden ympärille aina kun esitetään heikoin piste Kiinan paras tarjous on meidän heikoin piste aina, eli täytyy ajatella näitä periaatteita, jotka ovat pelissä, kun päätetään siitä, että miten tätä rakennetta muutetaan. Leimalla tasolla ajattelemme edelleen niin, että on erityisen tärkeää EUlle artikuloida ehdot asevientikielon purkamiselle. Tämä on mahdollisuus ja sitä pitäisi hyödyntää. Pitäisi varmistaa, että ihmisoikeudet asiat otetaan sille kaikissa keskusteluissa, ei pelkästään ihmisoikeusdialogissa, ja kehotamme niitä, että niitä pidetään edelleen vähintään kaksi kertaa vuodessa. Olen samaa mieltä Tsemetsin ehdotuksen kanssa, että yritetään löytää mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä, missä mahdollisuuksia on yksi strategia voisi olla yrittää yksilöiden muutamia yhteisiä ihmisoikeustavoitteita e, e, esimerkiksi sopimuksen ratifiointi tai parempia toimivuuden mekanismeja, millä me annamme ehdotuksia siitä, että mitä teemoja voi tulla kyseeseen tässä kategoriassa. Ja sitten sykyden pohjalla Human usko, uskoo, että Kiinan hallitus ei pelkästään vasta kansainväliseen paineeseen, vaan sitäkin enemmän, jos maat tekevät, esittävät huolenaiset yhdellä äänellä ja yhdessä. Sen vuoksi kehotamme, että se mikä oli Berlin prosessia, mikä nyt on ihmisoikeus Exchange uh, Human eh, Rights Access, niin se voidaan tehdä julkisemmin, ja sessioisiin kuuluisi myös asiankuuluvia asiantuntijoita ja kansalaisjärjestöjä, ja että EU tapakenan hälytysviranomaisia niin paljon kuin tarvitaan, ja että yritetään löytää niin monia mahdollisuuksia kuin eh, pystytään puhumaan yhdellä äänellä ihmisoikeustilanteen kehittymistä Kiinassa. Kiitoksia. Again, excellent recommendations for the development of... Jälleen erilaisia suosituksia ihmisoikeusdialogin kehittämiseksi. Ja jälleen panen merkille sen, että avoimuuden puute on todellakin ongelma. Ja oikeudellisen seminaarin eh, irrallisuus varsinaisesta dialogista. Nyt haluaisin, että herra Rokas Euroopan komissiosta pitää puheenvuoron ja sitten antaisin puheenvuoron jäsenille. Herra Rokas, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chairman. Um... Kiitos. Totta kai Euroopan komissio on pitkälti yhtä mieltä edellisten puhujien kanssa siitä, että ihmisoikeustilanne Kiinassa on selkeästi kaikkea muuta kuin tyydyttävä. Sitten viimeisen julkisen kuulemisen olemme tietysti nähneet huonontumista erinäisillä alueilla liittyen keskeisiin kansalais- ja poliittisiin oikeuksiin, mutta ennen kaikkea olemme, ollaan keskittyneet tiettyihin taloudellisiin ja sosiaalisiin oikeuksien alueisiin. Ajattelen Kiinan talouskasvua, joka on jatkuvaa. Mutta huolestuttavinta on se, että kuten olemme voineet todeta ennen kaikkea viimeisten parin vuoden aikana, on selkeä politiikan muutos, jota näyttää johtavan huippujohto, jossa pyritään etääntymään oikeusvaltion periaatteista. Ja tämä on jotakin sellaista, mikä on erittäin huolestuttava meidän kannaltamme, koska se ei pelkästään vaikuta siihen, miten, minkälaisia arvoja käytetään, vaan myöskin ydinintresseihin. sanottuani tämän, on käyty paljon keskustelua ja on ollut suosituksia siitä, miten parhaiten – ajaa, käyttää sitä, niitä välineitä, joita on silloin, kun käsitellään ihmisoikeuksia Kiinassa. Vuoropuhelu on yksi elementti tästä. Totta kai olette tietoisia siitä, että äskettäin olemme tehneet arvion vuoropuhelusta, joka on tuottanut tiettyjä parannussuosituksia. Ja minun täytyy todeta, että useimmat suositukset, joita te olette tehneet tämän keskustelun aikana, ovat nähtävissä myöskin tästä paperista. Olemme käynnistäneet alustavia keskusteluja kiinalaisten kanssa Madridissa ja nyt pyrimme näkemään, miten voisimme parhaiten panna toimeen näitä suosituksia. Totta kai keskustelu kiinalaisten kanssa tulee jatkumaan. Tämän lisäksi meidän ei tulisi pyrkiä unohtamaan vuoropuhelun merkitystä, koska se todellakin on meille tilaisuus kaksi kertaa vuodessa käydä syvällisiä keskusteluja Kiinan viranomaisten kanssa, joiden alueista, joissa meillä ei ole yhteistä pohjaa. Tämä on hyödyllistä, se on tärkeää, koska huolenaiheet on havaittu ja kokemus on osoittanut, että kun asia sanotaan selvästi, niin kiinalaiset ainakin pyrkivät seuraamaan, sen jälkeen seuraamaan asioita paremmin, jos ajatellaan esimerkiksi ihmisoikeuspuolustajien ja asianajajien tilannetta. Haluaisin myöskin olla yhtä mieltä erästä mustakin asiasta. Lähes yksimielisesti täällä vedottiin siitä, siihen, että pitäisi vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa. Tämä ehdottomasti on meidän lähestymistapamme, mutta on monia muitakin ajatuksia. Me olemme pisteessä, jossa olemme siirtymässä Lissabonin sopimusta edeltävästä vaiheesta uuteen aikakauteen, Lissabonin sopimuksen jälkeisen aikakauteen, ja ihmisoikeudet ovat tärkeä osa tätä. Ja olen melko varma, että politiikkaamme tullaan vahvistamaan. Mitä tämä merkitsee? Minä pitää jatkua, jatkaa sitä, että pyrimme vakuuttamaan puoluetta, liitty, siirtymään kohti oikeusvaltion suuntaan, tekemään yhteistyötä Kiinan kanssa, jotta hyväksytään sellaista politiikkaa, joka merkitsee parempaa ihmisoikeuksien kunnioittamista. Toinen asia on sitten se, että vahvistetaan Kiinan kansalaisyhteiskuntaa niin, että se pystyy paremmin itse vaatimaan omia oikeuksiaan. Ja tässä me selvitämme sitä, minkälaisia mahdollisuuksia on. Mitä tulee yhteistyöhön kansain, kansainvälistä näkemystä ihmisoikeuksista, tämä liittyy myös siihen. Ja meidän täytyy tietysti myös vastata päättäväisemmin ja ponnekkaammin silloin, kun Kiina käyttää perinteistä argumenttiaan, jolla se pyrkii sivuttamaan meidän ihmisoikeushuolemme. Ja on myös tärkeää, että me käytämme sitä, niitä välineitä, joita meillä on, siis julkiset lausumat, ihmisoikeusten vuoropuhelu, luottamuksen joita meillä on, se pyrimme tarttumaan ihmisoikeuskysymyksiin johdonmukaisesti. Meidän täytyy olla jatkuvuutta ja me tarvitsemme sitä, että ihmisoikeuskysymykset kaikilla tasoilla otetaan esille mukaan ottanut huippukokoukset ja meidän osaltamme tämä on meidän strategiamme. Rokas, since, uh, Kirsi herra Rokas. Koska niin monet teistä nyt olette kuulleet tästä arviosta Kiina e eu dialogista, niin rohkaisen teitä, että pyydätte näitä dokumentteja. On asento, asetus dokumenttien saadavuudesta EU-ssa ja siellä on selkeät ohjeet siitä, että miten näitä dokumentteja pyydetään käyttöön, jos herra Rokkas sanoi, että monet ideoista, joita tässä kuulemistilaisuudessa ovat asiantuntijamme ja vieraamme esittäneet, niin ne heijastuvat tässä paperissa, niin sitten todistustaakka on tietysti komissiolla ja neuvostolla. Jotta voidaan katsoa, onko tämä totta, niin teillä on oikeus saada nämä asiakirjat, joten vedotkaa siihen, että saatte ne. Nyt on useita jäseniä, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroa. Ensinnäkin herra Tanok. Uh, thank you, Madam Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen ylpeä siitä, että kerran virallisesti kerroin USA-kongressissa USA-Kiina delegaatiosta ja näistä ihmisoikeuskysymyksistä, mutta ikävä kyllä tästä on jo kolme vuotta ja mitään ei ole juurikaan muuttunut. Samoja tarinoita kuulee uudestaan ja uudestaan. Täytyy myös tunnustaa, että minulla on tietty intressi, jotkut sanovat, että olen puolueellinen, koska joudun täällä Taiwanin Taivanin ystävät ryhmä. Kiina on tavallaan taloudellinen ihme, va, uskomatonta kasvua, se on tullut maailman toinen, toinen tärkein talous ja ykköskauppakumppani myös EUlle. Ja niin kuin Intia, jonka, ma, on, jonka maa, jonka tunnen erittäin hyvin, joka on erittäin läheinen, Kiina ja Intia ovat kääntymässä äh, historiansa, historiallisen asemansa, joka niillä oli 1700-luvun lopussa. Ne olivat kolmen suurimman talouden joukossa koko maailmassa. Mutta sitten tässä on epäonnistuttu surkealla tavalla, mitä tulee ka- kansalaisvapauksien ja edistykseen, joka, jota voidaan sovittaa taloudellisen edistyksen. Tapaan joskus kiinalaisia diplomaatteja, he kertovat minulle, että, että ki- A- Aasian kulttuurin ja sen koko sulkee pois tällaisen läntisen moniarvoisuuden. Se ei ole mikään pohjahallinnolle siellä. Ja niin kuin Intiakin siitä tulee vielä suurempi kohta kuin Kiina, ne ovat epäkypsiä pluralistisia demokratioita kuitenkin, vaikka ovat epäonnistutkin jossakin asioissa, mutta kuitenkin demokratioita. Ja esimerkiksi Taivan, sillä on, se on samantyyppistä kiinalaista enemmistökulttuuria, ja se on tavallaan kuitenkin malli demokratialle, eikä ole mitään syytä, miksei Kiinakin voisi edistyä samantyyppisesti. Taivanilla on edelleenkin edessään uhka sotilallisesta väliintulosta ja Kiina sortaa sitä monin tavoin. Mielestäni tässä rikotaan taivanilaisten ihmisoikeuksia, vaan he eivät voi nauttia kansainvälisiin järjestöihin kuulumisesta, vaikka eivät pyrkisikään mitkään rikkomaan tätä One China-konseptia. Eilisiltana minä ja monet muut täällä juhlimme Dalai Laman syntymäpäivä ja tapasimme monia tibetiläisiä, jotka jälleen kerran kertoivat oman kansansa kärsimyksistä Pekingin kourissa. Kiina, niin kuin sanoin, edelleenkin telottaa suuria määriä kiinalaisia. Lännessä näitä, näitä ei pidettäisi kuolemanrangaistusarvoisina äh, rikoksina todellakaan. Äh, li, vieläkin rikotaan näitä työ leirisäännöstöjä, rikotaan vähemmistön oikeuksia ja aina ollaan huolissaan siitä, että me saamme myös näitä vientituotteita markkinoille näistä työleireistä. Kiina on tarttunut valon tavallaan internetin. Viime vuonna se toimi Googlen kohdalla, niin kuin muistamme, ja olen hyvin tietoinen väitetyistä kaupallista painostuksista, jota Kiina käyttää. Sehän on, sillä on valtava markkina-arvo. Se pyrkii näin pakottamaan usual kaltaisia yrityksiä ottamaan pois tiettyjä TV-asemia, jotka on julkaistu esimerkiksi Falunin toiminnasta Manner-Kiinassa. Tämä kiinalaisen huolesta erityisesti se, että Falun Gongia oli kampanja, jotta saataisiin ihmiset luopumaan kommunistisen puolueen jäsenyydestä ja ehkä jopa viisi tai ylikin miljoonaa jäsentä luopui jäsenyydestä. Tämä oli suurin uhka, eikä se niinkään liittynyt tähän filosofiseen puoleen tai ajattelupuoleen. Usein sanon, että ymmärtää ihmistä paremmin, kun näkee hänen yrityksensä. Ikävä kyllä tämä liittyy myös Kiinaan. Kiina tukee erittäin ikäviä hallintoja, esimerkiksi Bashirin hallintoa Sudanissa, Burman sotilasjuntaa. Kiina on taloudellisesti elinehto, se pitää yllä näitä hirvittäviä hallintoja. Myös esimerkiksi Pohjois-Koreassa on tämä tilanne sen hallitushan on yksi kaikkein totalitaarisimmista julmista koko maailmassa. Vain Kiina voi saada aikaan muutoksen, jos haluaisivat Burmassa, äh, Pohjois-Koreassa. Todellakin toivon, että monet täällä jakaisivat näkemyksen siitä, että Kiina, jolla on valtava panos kulttuurisesti, maailmanlaajuisesti, ja se on erittäin vanha, arvokas kulttuuri ja sivilisaatio sallisi nyt lopultakin omien kansalaistensa voida nauttia samasta oikeuksista kuin me täällä Euroopassa. Kiitos. Thank you very much, Mr. Tanok. Barbara. Kiitoksia Tanak sitten Barbara Lochmiller. Thank you. Kiitos. Ja kiitos myös kaikista esityksistä, joita olemme saaneet kuulla. On niin paljon suosituksia ja niin paljon tietoa, että tämän sulattelemiseen menee vielä aikaa. Oli hyvä, mitä Lord eh, Territon iso eh, sanoi omissa havainnoissaan, että hän ei voinut todeta, että kaupalliset suhteet että kaupallinen yhteistyö kärsisi, jos puhutaan ihmisoikeuksista selkeästi Kiinan kanssa. Tämä koskee Saksan yhteydessä. Even... Sanomat totta. Eri hallituksen edustajat arvostelevat Kiinaa ihmisoikeuksista. Se herättää reaktioita paljon tiedotusvälineissä, mutta se ei aiheuta mitään häiriöitä taloudelliseen yhteistyöhön. On hyvä pitää tämä mielessä työssämme täällä EU:ssa. Olen todennut, että ei ole riittävästi henkilöstöä käsittelemään ihmisoikeuskysymyksiä EU:ssa, esimerkiksi EUn lähetystössä Kiinassa tämä uusi ulkoasian hallinto, ajatellen sen kokoa ja ongelmien suuruutta, eri agendoja, joita meillä on Kiinan kanssa, meidän täytyy ottaa tämä asia vakavasti. Täytyy saada enemmän läsnäoloa. Ja se, mitä herra Yan Wan Hai puhui siitä, että tarvitaan johdonmukaisempaa ja vakaampaa EU-strategiaa silloin, kun käsitellään Kiinan kansalaisyhteiskuntaa, oli minusta hyvin mielenkiintoista. En yritä tarttua kaikkiin suosituksiin. Mitä tulee arvosteluun, joka koski EUn ihmisoikeusvuoropuhelua, myös no, tämä ei ole nyt ole sunkaan toinen kerta, kun me kuulemme kansalaisjärjestöltä ja eri aivoriihiltä vakavaa arvostelua sen suhteen ja suosituksia, joilla kenties voidaan parantaa tämän välineen toimintaa. Niin, että olisi selkeitä benchmarkeja, oli selkeä aikataulu Kiinalle, että Kiinan pitäisi ilmoittaa, milloin se aikoo ratifioida yleissopimuksen poliittista oikeuksista, niin kuin se on ilmoittanut tekevänsä. Venäjä pitäisi siis pelkästään kuulla tämä jatkuvasti, meidän pitää toimia. Ja toivon, että komissio tulee antamaan meille suosituksia, ehdotuksia siitä, miten se voisi reagoida tähän arvosteluun. Minä myös pystyin lukemaan pystyy lukemaan tämän niin sanotun salaisen asiakirjan. Ja minusta on tilaa parannuksille, koska parlamentin jäsenen tämän tyyppinen kohtelu. Olin aiemmin kansallisjärjestön jäsen, nyt olen parlamentin jäsen. Ja emme me ole mikään epävarmuuden lähde, jos meillä on relevantteja asiakirjoja, joilla voimme parantaa työtä. Emme voi seurata tätä logiikkaa vielä enemmän parlamentin jäsenenä mikä, mitä varmuutta me on. Kysymys on pitkästä asiakirjasta. Ei sitä saa, ei saa tehdä muistiinpanoja. Jos haluaa vakavasti tehdä työtä, pitää saada asiakirja, johon viitata. Kiitos. Kiitos, Sitten Gomez seuraavana. Thank you for the... Kiitoksia kaikista tiedoista, joita meille esitettiin. Erityisesti otan esille tämän arvion, jonka komissio meille esitti. Että he ovat myöskin huomanneet, että ihmisoikeustilanne on heikentynyt. Mielestäni tämä on hyvin relevantti asia. Olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka ovat sanoneet, että vuoropuolet ovat olleet hämäriä ja ritualistisia. Meidän pitäisi tarttua Lissabonin sopimuksen johtopäätöksiä vaatia enemmän Euroopan parlamentin myötävaikutusta tähän vuoropuheluun ja muuten. Haluan edelleen nähdä ja edelleen painostan, että parlamentin puhemiehistö laittaa Ujaa äh, tuonne bannerin ulos kaikille muillekin rohkeille ihmisoikeuspuolesta se pitäisi tehdä. On myös hyvin tärkeää tämä suositus, jonka esitti, tai monetkin puhujat esittivät, että annetaan enemmän resursseja siihen, että kehitetään suhteita Kiinan kansalaisyhteiskuntaan, oli sitten kyse kansalaisjärjestöjen, ihmisoikeuskampanjoijien tai uhrien tukemisesta – Muistan, että kun olin viimeksi Kiinassa juuri ennen olympiakisoja, siitä, että mitä syntysairaukea oli, jopa niissä englanninkielisissä Kiinan äh, sanomalehdissä lukea kertomuksia Sichuanin majoristyksen uhreista, miten heitä painostettiin, koska vanhemmat olivat tietysti lastensa äh, ruumiit. kun sitten taas oli ollut näitä rikollisia, jotka olivat rakentaneet vastoin sääntöjä näitä kouluja. Sitten kun tuetaan ryhmiä ja asiania, jotka tekevät eri, erityisen hyvää työtä aisuhrien puolesta esimerkiksi. Tietysti kun tuetaan niitä, jotka edelleen vaativat vastuun alaisuutta Tiananmenin tapahtumista. Tämän täytyy heijastua meidän budjetissamme asianmukaisesti kaikki, kautta kaikkien välineitä, joita meillä on käytössä, rahoitusvälineet. Tiedotusvälineet ovat erityisen tärkeä asia ja mielestäni on hyvin tärkeää se, mitä professori Holtzman kertoi, meidän täytyy vaihtoehtoisia tiedotusvälineitä tukea todellakin ja tässä mielessä toivon, että Juto saat vastuunalaistetaan siitä tavasta, joilla he ovat sortuneet kiinalaisten paineessa koskien tätä TV-kanavaa. Yhtä tärkeää on se, että otetaan esille ihmisoikeuskysymykset ihmisoikeusdialogin niin sanotusti keton ulkopuolella, ne täytyy ottaa esille kaikkialla. Ja täytyy todellakin varmistaa, että ihmisoikeudet otetaan esille kauppaneuvottelussa. Tässä mielessä ehdotan, että pyydämme ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajaa järjestämään yhteisesti ulkomaankauppavaliokunnan kanssa kuulemistilaisuuden ulkomaankaupasta vastaavan komission kanssa ja otetaan tämän esille. Työvoiman oikeudet ovat ihmisoikeuksia, tietysti ne ovat talous- ja sosiaaliset ne on niin ylpeä. Ja meidän näitä pidemmälle kuin kukaan muukin, niin, ja, niin on monessa mielessä, mutta meidän täytyy ottaa työvoimaiden oikeudet keskustelumme keskiöön Kiinan kanssa. Tämä on relevanttia ihmisoikeuksien kantaa, mutta se on relevanttia myös muiden näkökohtien suhteen. Kuluttajan suojan suhteen, kaikkia näitä ongelmia on nähty säästöllisestä maidosta, hammastahnasta ja niin edelleen, jotka ovat relevantteja kiinalaisille, mutta ne ovat myös relevantteja asioita Euroopan unionin kuluttajien kannalta ja muuallakin. Komissio sanoi myös, että on selkeästi huomattu politiikan muutos, jossa oikeusvaltion kunnioitus heikentyy. On juuri nähty niin, että tämä er, hieno sivilisaatio tulee yhä enemmän tällaiseksi villiksi ideaksi. jos ei ole mitään sääntöjä. Toinen tärkeä kysymys on Kiinan rooli vuosituhattavoitteiden täyttämisessä. Tietysti se suuri esitys täytyy tunnustaa, mutta mitä vuosituhattavoitteet ovat ilman hyvää hallinnointia ja ihmisoikeuksien kunnioittamista, mutta myöskin Kiinan merkitys vuosituhattavoitteiden täyttäminen – maailmassa, mitään Aasiassa ja Afrikassa. Charles Tanaka mainitsi Burman, Sudanin Bashirin. Voidaan pyhä myös Kongosta ja monista muista paikoista. Tietysti Kiina aina hyvällä syyllä syyttää EUta epäjohdonmukaisuudesta. Nimenetään, niin että Me olemme olleet rintamassa äh, eu tässä asiassa, mutta tämän, mä haluan siis kertoa teille tämän. Viime EU-Yhdysvaltain vuoropuhelussa, joka Madridissa äh, oli viime kuussa, Yhdysvaltain edustaja Dallard itse asiassa mainitsi että Kiina valittaa Guantanamosta, mutta siis on siitä myös hyötynyt. Se lähti tutkijoita Guantanoon, uikuureita kuulustelemaan. Sen vuoksi myös meidän täytyy vaatia Euroopan hallituksilta, koska se koskettaa meitä kaikkia tämä asia. Haluan komission vastaamaan kysymyksiin, joita Herra Meten esitti vuoropuhelusta sotilasasioissa. Olisi tärkeää, tietää, että onko vuoropuhelua käyty. Meitä täytyy briefata niistä, jos näin on käynyt. Ehdotan, että järjestämme jotain turvallisuuspolitiikan alivaliokunnan kanssa. Haluan ottaa esille sen, että tällä parlamentilla on osansa siinä, kun estetään se, että asevientikielto poistetaan, kumotaan. Ranskan puheenjohtajakauden aikana kun puheenjohtaja maa sitoutui sen poistamiseen ja lopulta se ei siihen pystynyt parlamentin vaikutuksen vuoksi. Haluaisin sanoa, että tuemme sitä, että me esitämme vaatimukset asevintikirjallon kumoamiselle, kuten ihan Human Rights Watch on ehdot, ne ilmaissut. Barbara Lohpiller vielä. Kiitoksia, että sain taas puheenvuoron. Olen tässä lyhyen kysymyksen esittää komissiolle. Se liittyy